Good. liebe Kollegen, dann fangen wir an. Hyvät kollegat, nyt aloitamme. Erster Punkt auf der Tagesordnung. Ensimmäinen asia on kohta numero yhdeksän. Kyse on Euroopan unionin Norjan kuningaskunnan välisestä lisäetuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan sopimuksen tekemisestä kirjanvaihtona. Esittelijänä toimii edustaja Borelli. Hän ei tänään valitettavasti ole päässyt paikalle. Siitä syystä minä lausun hänen nimissään muutaman huomion asiasta. Viime vuosina olemme hyvin intensiivisesti keskustelleet Euroopan unionin ja Norjan välisestä suhteesta. Ja olemme keskustelleet esimerkiksi maataloustuotteiden kaupasta hyvinkin syöllisesti. Te tiedätte, että joitakin ärsytyksen aiheita on ollut. Ja toiseksi näissä yhteyksissä on aina esitetty kysymys, kuka ja milloin voi tehdä sopimuksen ja missä määrin parlamentti tulemaan mukana sopimuksen laatimisessa. Tämä Norjan kanssa on keskusteltu Euroopan talousalueen puitteissa vapaasta kaupasta, vapaasta tavarakaupasta, mutta ei kuitenkaan maataloustuotteista ja kalataloustuotteista. Nämä jälkimmäiset on nyt määrä saada sääntelyn piiriin. Siksi tämä uusi sopimus joka koskee maataloustuotteiden kaupan lisävapauttamista, liberalisointia. Ne järjestyksen aiheet, jotka mainitsin, ovat perua vuodelta 2012. Silloin Norja päätti kuudesta tulitarifista. Nämä koskevat juustoa, lampanlihaa ja naudanlihaa tariffia nostettiin jopa 400 prosentilla. Parlamenttina tietystikin hyvin voimakkaasti kritisoimme tätä Norjan yksipuolista ja perusteetonta toimenpidettä. Nyt kumpikin osapuoli on sitoutunut siihen, että tartan vapaa pääsy 36 uudelle tuotteelle – ja ne tarkistukset ovat nyt jo nollassa. Niiden laajuutta määr, laajennetaan koskemaan lihaa, vihanneksia ja myöskin kukkia. En tiedä paljonko kukkia Norja oikeastaan tuottaa, mutta oli miten oli. Niin nolla, nollatariffituotteiden määrää lisätään ja mitä tähän yksipuoliseen Norjan tariffikorotukseen tulee ja suoriin ja epäsuoriin toimiin, jotka tähän liittyvät, että tämä tässä kaikessa otetaan huomioon. Tietystikin selvää on, että tämä sopimus on mukanaan edistystä, mutta se ei mene niin pitkälle kuin olisimme voineet toivoa. Täysin voinut kuvitella mutta tämä on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Loppujen lopuksi Norja on kuitenkin tärkeä kumppanimaa. Ja kun on kyse tavarakaupasta, kaiken kaikkiaan se on merkittävä asema meidän kannaltamme. Tämä oli esittelijän lausuma. Meidän on määrä antaa hyväksymisemme tälle sopimukselle. Ja nämä askeleet, joita on, ollaan nyt ottamassa, toivon mukaan tuovat jatkoa sitten vielä myöhemmin. Tämä on ensimmäinen askel. Tämä näin johdannoksi. Nyt annan puheenvuoron puheenvuoron kommenttia varten. Voitte kommentoida tätä sopimusta Herra Knut Hermansen puhuu ensin. Hän on Norjan ministeriön neuvonantaja. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä siitä, että voin tulla tänne valikuntaan puhumaan. Minä haluaisin myös suurlähettilään puolesta valitella sitä, en hän päässyt paikalle, kun oli muuta tehtävää. Tämänpäiväinen sopimus pohjautuu artiklan 19 pohjalta EEA-sopimuksesta e käytyihin neuvotteluihin. Ja tässä artiklassa sanotaan, että sopimusosapuolet jatkuvasti ponnistelevat voidakseen vapauttaa perusmaataloustuotteiden kaupan. 2015 aloitettiin nämä neuvottelut ja ne saatiin hyvin hyvään päätökseen viime vuoden huhtikuussa. Tämä on kolmas sopimus EUn ja Norjan välillä artiklan 19 pohjalta. Euroopan talousalueen sopimuksesta. Norja on pieni avoin talous ja se on riippuvainen kansainvälisestä kaupasta ja me tuotamme yli, tuomme yli puolet niistä <clears throat> elintarvikkeista, joita käytämme. EU on meidän tärkein kumppanimme ja jos ajatellaan maataloustuotteiden kauppaa, niin EU on myös tältä osin kaikkein tärkein kauppakumppani. 65 prosenttia Norjan tuonnista on peräisin EU-sta. Viime vuonna maataloustuotteiden tuonti oli arvoltaan 4,4 miljardia euroa ja nämä lisääntyvät koko ajan. Viimeisen kymmenen vuoden kuluessa tuonnin arvo on yli kaksinkertaistunut ja näin todennäköisesti tapahtuu jatkossakin. Norjan maataloustuotteiden vienti lisääntyy sekin, vaikka lähtötaso on alhaisempi. Maataloustuotteiden arvo, jotka vietiin Euroopan Norjasta oli 475 miljoonaa euroa. On selkeitä eroja maataloustuotannossa EUn ja Norjan välillä, koska on olemassa luonnon haittaa ja sen takia e, Norjassa on mm, paljon vaikeampaa tuottaa kuin EU:ssa, mutta maatalous on kuitenkin yhä meitäkin samoin kuin EU:ssa tärkeä osa taloutta. Se tarjoaa työpaikkoja ja mahdollisuuksia ja sillä on tärkeää roolinsa alueellisessa kehityspolitiikassa. Maatalouskauppa on usein kiistanalainen asia ja sen ympärille kehittyy poliittista debattia, koska tämä on hyvin herkkä aihe, niin neuvottelut ovat olleet hankalia, mutta on ollut kuitenkin molempuolista ymmärrystä ja on käyty vuoropuhelua ja näin lopputulos on hyvä ja se tarjoaa kaikille mahdollisuuksia. Tietyt tariffinimikkeet saavat eh, tullittoman pääsyn ja eh, juusto, liha ja koristekasvit saavat uuden tariffikohtelun ja naudanliha siipikarjan liha, lihasäilykkeet, juusto ja juustoaine, kukat ja kasvit, sikurit ja endiivit, maissi ja makkarat eh, saavat uudet kiintiöt ja EU avaa kiintiöitä siipikarjalihalle, lihasäilykkeille, kukille, perunalastuille, eläinten rehulle ja albumiineille. Tämä tarjoaa paljon vientimahdollisuuksia sekä EU:ssa että Norjassa. Sopimuksen täytäntöönpano on uusi askel, kun maatalouskauppaa vähitellen vapautetaan meidän välillämme. Tämä sopimus osoittaa, että ollaan sitouduttu että sopimuksen täytäntöönpanoon ja se vahvistaa entisestään EUn ja Norjan välistä suhdetta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt komission puheenvuoro. Rova Susanna Marachuela pääosastolta, olkaa hyvä. Eh, first of all... Kiitoksia. Hyvää huomenta. Haluaisin kiittää esittelijää, puheenjohtajaa ja tämän valiokunnan jäseniä mietinnön eteen tehdystä työstä. Haluaisin myös kiittää vastapuoli Norjaa neuvotteluista tässä useinkin hankalassa asiassa. Norja on EUlle maataloustuotteiden kahdeksanneksi tärkein vientikohde ja tämä sopimus helpottaa jo nyt merkittävää kahdenvälistä maataloustuotteiden kauppaa. Lisäksi sopimuksella pyritään pureutumaan tiettyihin kaupan kiistoihin, joita on koettu suhteessamme menneinä vuosina. Olemme valmiita käynnistämään ETA-sopimuksen puitteissa. Uudet neuvottelut kahden vuoden kuluttua ja olemme myös valmiita aloittamaan uudelleen neuvottelut maantieteellisistä merkinnöistä. Se, että tähän asiaan pureuduttaisiin, olisi varmasti hyödyksi sekä EUlle että Norjalle. Kiitos. Sitten varjoesittelijä, että Pabriksin puolesta, puolesta puhuu edustaja Benson. Kiitos puheenjohtaja. Kansanpuolueen pysyvä esittelijä edustaja Pabriks ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Hän on pyytänyt, että esitä muutaman huomion hänen puolestaan, kun on kyse sopimuksen laatimisesta EUn ja Norjan välille lisää tulli suositumuskohtelusta ja maataloustuotteiden kaupasta. Esittelijä Borelli haluaisin kiittää hänen työstään ja rakentavassa hengessä laaditusta tekstistä. Paperissa pitää sopimusta hyvänä ja katsoo, että aikaansaatu edistys kohti maataloustuotteiden kaupan liberalisointia on tervetullutta. Mitä tulee Advaloremme tulliin, jonka Norja jollekin juusto, lampanliha ja naudanliha tuotteille on asia, jonka Paprix pistää merkille ja nämä lisäkiintiöt naudanlihaa, joista varten hän kuitenkin painottaa ja tarkan 19 mukaisesti etäsopimuksessa kumpikin osapuoli ponnistelee pikkuhiljaa vapauttaakseen maatalouskaupan. Siksi olemassa olevat ad valorem tullit kaikkien eri tuotteiden kohdalla pitäisi peruuttaa Kuten puheenjohtajakin sanoi, tämä ei ole se, mitä halusimme, mutta on kuitenkin askel oikean suuntaan. Pavrix uskoo vielä, että tämä on askel kohti syvempää kauppasuhdetta osapuolten välillä ja että vapautte, vapaampi kauppa maataloustuotteiden kohdalla, sitten kun sopimus saadaan aikaan, tuo uusia mahdollisuuksia sekä EUn että Norjan viejille siitä huolimatta edustaja Pabrek sanoisi muistuttaa siitä, että on olemassa joitakin avoimia kysymyksiä, varsinkin kun on kyse kalataloustuotteista. Kalataloustuotteet tässä varjostavat maataloustuotteiden kauppakeskusteluita. Tästä syystä Fabriks ja minäkin toivoisimme, että vaikkakin tämä on askel oikeaan suuntaan, meidän pitäisi todentella tehdä työtä sen puolesta, että nämä kiintiöt, tulikiintiöt poistettaisiin. Komissio on neuvotellut 15 päättää miljoonan orjan kruunun lisäyksestä kukkien ja kasvien osalta. Tämä ei ole paljonkaan. Norja puolestaan päätti asettaa 78 prosentin lisätullin tuotteille. Tämä on arvota 20 miljoonan norjan kruunun suuruinen. Nyt se nopeasti ja asianmukaisesti pistää asiat täytäntöön ja kenties Norjan lähettiläille voitaisiin osoittaa nämä huomiot. Eilen kuulin, että Norja on tehnyt uuden saman kuin mitä se teki 2012. Yhtäkkiä he muuttivat sääntöjä, kun on kyse luokittelusta. Ja pistän 72 prosentin tullin esimerkiksi hortensia kasveille. Tämä on ihan... Te teki uuden tällä tavalla. Tästä pitäisi huomata näille. Herra lähettäjäs, voisitteko selittää, mitä tässä on takana, mikäli ette halua suojata omaa teollisuuttanne? Muistuttaisi teitä artiklasta 19 etäsomeksen sen valossa kumpikin osapuoli sitoutui vapauttamaan kauppaa. Parlamentti on tätä peräänkuulattanut Voitteko nyt uudelleen toistaa sitoumuksenne artikla 19 kunnioittamisesta ja siitä, että kauppaa vapautetaan? Minkä arvoinen tämä sitoumus on, mikä te selkeästikin nostatte tai pystytätte uusia tuliesteitä? Toivon mukaan Norjan hallitus pystyy ratkaisemaan tämän uuden ongelman. Komissiolle puolestaan sanoisin, että vaikkakin tämä sopimus on askel oikeaan suuntaan, mitä te teette sen puolesta, että että kauppakumppanit eivät pysty väärin käyttämään teidän hyvää tahtoanne. Mitä teette tämän vastustamiseksi? SNT nimissä puheenjohtaja Dantti. Presidente, intanto vorrei Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Borrelia hänen tekemästään työstä, jota täällä esiteltiin. Ja pyritään sopimaan näistä lisäetuksista mataloustuotteissa Norjan ja EUn välillä. Tämä siis vastaa ETA-sopimuksen 19 artiklaa ja sitä, että vapautetaan maataloustuotteiden myyntiä vähittäin. Muistuttaisin, että vuosina 2012-2016 EUn vienti kasvoi 4,4 miljardin euroon ja meille tämä aiheutti myönteisen äh, taseen. Ja tässä on jälleen yksi mahdollisuus eurooppalaisille tuotteille päästä markkinoille. Alan kohdistuu paljonkin paineita. 60 prosenttia EUn tuotteista pääsee tulittomasti Norjan markkinoille. Ja on tärkeää, että Norja on avannut uusia tulinimikkeitä, joita tullattiin vuonna 2012 varsin korkeasti ja tämä oli kaupalle este. Kuten esittelijä toteaa, parlamentin tulisi hyväksyä sopimus. Odotamme kuitenkin, että Norja osoittaa samaa sitoutumista, kun lähdetään neuvottelemaan maantieteellisistä merkinnöistä, aivan kuten muutkin etäalueen maat Islantin mukaan lukien ovat tehneet. Kuuntelin sitä, mitä komissio sanoi, ja vaikuttaa siltä, että tämän pitää olla meidän ensimmäinen tavoitteemme kun käännymme Norjan hallituksen puoleen. Tässä tulisi toimia mahdollisimman nopeasti. Eurooppalaisten laadukkaiden tuotteiden ähm, puolustaminen on meille kauppasopimuksissa yksi tärkeimpiä asioita. Ja tätä pitäisi edistää erityisesti läheisimpien kumppaneidemme kanssa. Toivottavasti tämä teksti voidaan hyväksyä täysistunnossa mahdollisimman laajalla enemmistöllä. Kiitos. Thanks a lot. Uh, any... Kiitoksia paljon. Haluaako kukaan muu puheenvuoroa? Parisittelyn jälkeen saa edustaja Väleissä vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Problem and uh, it was already stated by... Uh- Kiitos. Meillä on ongelma ja edustaja Pabriks tämän jo mainitsin, mutta haluaisin vielä toistaa sen. Vaikuttaa siltä, että Norja ei toimi kansainvälisten sopimusten mukaisesti, erityisesti Pariisin yleissopimuksen mukaisesti. Ja tämä ei ole ainoastaan kauppaa koskeva asia. Mutta on vaikea jättää se nyt mainitsematta, koska kyseessä sopimuksessa puhutaan erityisesti Svalbardin alueesta – kaikki osapuolet, niiden pitäisi tämän sopimuksen pohjalta saada samanlaisen pääsy raaka-aineisiin. Kyseessä on siis huippuvuorten alue. Tämä ei ole kauppa-asia, mutta jos tämä huippuvuoro on ratkaisematta, niin kyllä sekin pitää pitää mielessä. Kiitos. Kiitoksia nyt äh, innolla kuuntelemme, mitä herra Hermansenilla on sanottavanaan, erityisestikin herra Bensenin suuntaan. Uh, yes, uh, thank you, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että Norja tietystikin kunnioittaa niitä velvoitteita, joita meillä on artiklan 19 pohjalta. Meidän jatkossakin täytyy vapauttaa maataloustuotteiden kauppaa, mutta vapauttamisen täytyy toteutua tasapainoisella tavalla, että kunnioitetaan eri maatauspolitiikoita, joita meillä on puolin toisen. Tämä on ensimmäinen huomioni. Mitä tulee puolestaan erityisen kysymyksen, joka liittyy vuonna 2017 muutokseen joidenkin tuotteiden kohdalla. Aiempi hallitus siirtyi erityistulleista ad valorem tulleihin kolmen tuoteryhmän kohdalla, naudanlihan, lampaanlihan ja tiettyjen juusten kohdalla. Kun nykyinen hallitus astui työhönsä, se ilmoitti, että se aikoo peruttaa tuon aiemmin tehdyn päätöksen, mutta tätä ei voitu toteuttaa, koska parlamentti ei tukenut ajatusta, joten ennen Nykyinen hallitus ei siis voinut palata takaisin aiempaan järjestelyyn. Sopimus, joka nyt on edessämme, tarjoaa paremman markkinoille pääsyn EUn viejille näiden tuotteiden kohdalla, juuston, lampaan ja naurelihan kohdalla, joten tulosneuvotteluista pitäisi nähdä tässä valossa. Tietystikin pistämme merkille tänään esitetyt huomiot. Ja jatkuvasti tätä samaa asiaa on painotettu lukuisissa kokouksissa myöskin viime vuosina EUn kanssa, kun on keskusteltu asioista. Mitä tulee maantieteellisiin merkintöihin? Aloitimme neuvottelut maantieteellisistä merkinnöistä vuonna 2013. On selvää, että nämä neuvottelut olivat hankalat. Osapuolet eivät pystyneet sopimaan erittäin tärkeistä kysymyksistä, kuten tavarmerkeistä, EUn logon käyttämisestä ja suojeltujen maanteisten merkintöjen kohtelusta puolen toisen. 2016 osapuolista merkintä edistystä ei ollut saatu aikaan neuvotteluissa, ja kumpikin tunnusti, että ei ollut mitään mieltä jatkaa keskustelua enää. Siksi neuvottelut aiheesta keskeytettiin. Pistimme merkille sen pyynnön, joka esitettiin neuvottelun yhteydessä. Ja me tarkastamme tätä asiaa vielä. Tänä hortensia laikkeeseen tulee Hoganin kanssa on keskusteltu Calendula kasvin hybridilajekkeesta. Tämä monimutkainen kysymys. Pyydän anteeksi sitä, että meidän puolellamme asian käsittely on kestänyt hyvin pitkään. Pistämme kuitenkin merkille tämänkin asian ja toivon mukaan me pystymme tarjoamaan ratkaisun takavastauksen Hoganille tähän kysymykseen hyvinkin pian. Täällä esitettiin kysymys, joka liittyi Pariisin sopimukseen. Minun täytyy kyllä sanoa, että kun on kyse maasta, kuten Norja, sille suvereni oikeus käyttää omia vesialueita on erittäin tärkeä. YK on merioikeusyleissopimuksen mukaisesti eksklusiivinen oikeus hyödyntää vesiä manner laatan alueella on oikeus, joka Norjalla on. Tietyn tyyppisiä aluksia täytyy saada kuitenkin kirjoituslupaa. Tämä on erittäin herkkä kysymys. Tästä me keskusteltiin pitkään. Ja Norja pitää hyvin tiukasti kiinni omasta kannastaan merialoiden hyödyntämisestä, kun on kyse. Tässä on oikeastaan kaikki, mitä voin sanoa tänään. Kiitoksia paljon. Pistämme. Te pistätte siis ihan tosissaan merkille meidän huomioon. Merusta Benson. Lyhyt kommentti vain puheenjohtaja. Kuuntelin tarkalla korvalla Norjan edustajaa ja totesin vain, että EUn puolelta ei puututa siihen, miten te tuette viljelijöitä Norjassa – jos te saatte pääsyn meidän sisämarkkinoillemme, mekin haluamme pääsyn teidän markkinoillenne. Ja nämä, tähän liittyvät säännöt ovat teistä teknisiä. Minusta eivät. Tämä, mitä olette tehneet, on protektionistinen toimi pitää Alankomaiden ja Tanskan kukka- ja kasvituotteet markkinoiden ulkopuolella. Näin olette näissä hortensia kasveissa tehneet. Meistä meidän on pidettävä kiinni ETA-sopimuksen 19 artiklasta. No se tuli selväksi. Kirjatkaa tämäkin nyt sitten ylös sinne. Haluaako komission edustaja sanoa jotakin vielä? Ei kiitos. Thanks a lot. Selvä pyy, kiitoksia tästä. Tähän päättyy keskustelu tästä aiheesta. Tarkistusten jättöaikaan 28. helmikuuta kello 18 viimeistään. Ja lausunto on määrä hyväksyä maaliskuun kokouksessa. Kiitoksia paljon. Siirrymme nyt kohtaan 10. Tilannekatsaus EUn ja Vietnamin välisestä vapaakauppasopimuksesta on kyseessä. Kuten kaikki varmaan tietävät, joulukuussa 2015, eli hyvin kauan aikaa sitten, EU ja Vietnam sol päätyivät keskustelut vapaakauppasopimuksesta. Kahden vuoden odottelun jälkeen tämä valikunta on tietystikin valmis ottamaan seuraavan askeleen. Miksi tätä seuraavaa askelta sitten ei ole kuulunut? Siitä me keskustelemme tänään. Tietystikin paikalla myöskin komission edustaja, mutta yhtä lailla Vietnamin lähettiläs. Hän on mukana myöskin keskustelussa. Tervetuloa Aron suurlähettiläälle. Toivon mukaan voimme nyt hieman saada selvyyttä tilanteeseen. Ensin on puheenvuoron esittelijälle edustaja Zaradili, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti, suorapuheisesti ja ehkä jopa hiukan kärkevästi, koska kaikki tiedämme, mikä tilanne tässä on. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että parlamentti lopettaa toimintansa viimeistään huhtikuussa 2019, eli tässä on noin 14 kuukautta aikaa äänestää tästä sopimuksesta ja siinä on jotain lomiakin kaksi kuukautta, eli kaiken kaikkiaan aika on 12 kuukautta ainoastaan. Emme vielä tiedä, ehdimmekö hoitamaan tämän asian tuossa aikamäärässä. Jos tämä ei onnistu, niin minä sanon suoraan, että olemme epäonnistuneet, koska kuten aivan oikein sanoitte, tämä sopimus hyväksyttiin ja allekirjoittiin 2015 loppuun mennessä, eli lähes kaksi vuotta sitten. Teksti julkaistiin ensimmäinen helmikuuta 2016 ja nyt olemme vielä tällaisessa tyhjössä, emme oikein tiedä, miten etenemme. Eikä tämä koske itse asiassa ainoastaan tätä sopimusta, vaan viime viikolla olin Singapurissa Singaporen ystävät-ryhmän kanssa. Tämä on toinen vapakauppasopimus, joka on tulossa, mutta taas kerran senkin lopputulos on vielä vähän epäselvä. Ja minun mielestäni EU ja Euroopan parlamentti ovat sellaisessa roolissa, erityisesti tämä valiokunta, että pitäisi tässä kovasti edetä. Minä olisin ajatellut, että nyt kun on protektionismia yhä enemmän ja kun Yhdysvallat on vetäytynyt eh, Aasian mm, sopimuksesta, niin EU olisi vienyt eteenpäin tätä vapaakauppa-asiaa ja yhä vielä uskon tähän ja mm, minä luulen, että tämän valiokunnan on todella pyrittävä siihen, että ratifiointi toteutuu mahdollisimman nopeasti. Kyllä varmasti tässä ajassa tämä vielä pystytään tekemään ja saadaan tämän parlamentin kauden aikana ratifioitua tämä sopimus, eikä vasta myöhemmin. On harmi, että pääneuvottelija ei ole paikalla. On harmi että komission jäsen ei ole paikalla. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla heiltä suoraan, mikä tilanne siellä nyt vallitsee. Ja minä Haluaisin komissiolta tästä todellakin vähän tietoa. Mutta tässä on sellainen tilanne, että pitää olla yhä huolestuneempia asioista ja pitää suhtautua sen vakavasti. Äh. Kiitoksia. anna Minör ja sitten hänessä Dave Martin. Tai siis toisinpäin. David tällä korjaa korvaa varjoesittelijä, olkaa hyvä. Thanks, this is um, on Kiitos. Tämä on Alicia Moskan puheenvuoro oikeastaan. Hän haluaa todeta, että vuonna 2016 pidimme Vietnam-sopimusta Singaporen sopimuksen osalta yhtenä kulmakivenä alueella. Samaan aikaan allekirjoitettiin TPP-sopimus. Näin saadaan tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet ja kehitetään kestävää kehitystä. Mutta kaksi vuotta myöhemmin tilanne on muuttunut dramaattisesti. Yhdysvallat on vetäytynyt TPP-sopimuksesta ja Vietnam näyttää peräyty, perääntyvän sitoumuksistaan kestävän kauppaan samaan aikaan. Komissio on toiminut. Odotamme, että tämä astuu voimaan tänä vuonna. Ja komissio on lähettänyt kirjeen Vietnamille ilmaisten huolenaiheensa työtilanteesta ja ihmisoikeustilanteesta Vietnamissa. Kuitenkin ihmisoikeusjärjestöt ovat kertoneet, että poliittisten oikeuksien ja työoikeuksien tilanne on heikentynyt entisestään – ja tilanne kaiken kaikkiaan todella näyttää menevän pikemminkin takapakkia. Alessia haluaisi tietää, onko komissio saanut Vietnamin hallitukselta minkälaisia lisäsitoumuksia vastauksena komission jäsenen lähettämään kirjeeseen. Ja aikooko komissio, komissio jollakin keinoin painostaa Vietnamia pitämään kiinni sitoumuksistaan? Ja vielä yksi kommentti minulta. asioista esittelijä puhui. Koska on epävarmaa, astuuko sopimus voimaan. Tämä haittaa meidän teollisuuttamme ja näin on syntynyt uusia kaupan esteitä, esimerkiksi alkoholin ja erityisten kulutustuotteiden valmistevero, jonka Vietnam aikoo ottaa käyttöön. Kuten tiedetään, alkoholituotteiden tuuli on jo hyvin korkea, 45 prosenttia. Sopimuksella haluttiin parantaa tilannetta, mutta tilanne näyttää menevän vain huonompaan suuntaan. Tämä haittaa yleisesti Euroopan teollisuutta. Marie Nyt sitten Anne-Marie Mineur. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Kuten te sanoitte ja muutkin sanoivat, että sopimus on hieman jumessa. Vietnam on houkutteleva maa eurooppalaisten yritysten ja sijoittajien kannalta. Ja Vietnamin parkille mielen haluaisi mennä, mutta ihmisoikeudet ovat huolestuttava asia. Kansallisjärjestö tähän huoma- tästä huomattavat, että ja oikeusasiamies on sanonut, että ihmisoikeuksien suhteen pitäisi voida tehdä myöskin ante arvio On se suuri riski, että Vietnamista tulee toinen Bangladesh. Investoinnit eivät vakauta työlautta ja tehdä sitä kestävämpää, vaan pikemminkin yhä useampi ihminen joutuu tekemään työtä näissä vaateteollisuuden kamottaisissa tehtaissa hirveissä olosuhteissa. Ja mikä on sitten muuttunut? Nyt on kyllä puhuttu vaikutusarviosta, mutta minusta vaikuttaa siltä, että sopimus ei ole vielä kypsää, että se voitaisiin solmia Vietnamin kanssa. Äh, sopimus on sopimus joten jäsenvaltioiden täytyy olla päättämässä, niin kuin Singaporekin sopimuksen yhteydessä. Kannatan sitä, että tämä äh, sopimus ei sitten jäsenvaltioiden käsittelyyn. ja ISDS-kysymys esimerkiksi sijoittajasuoja, on yksi sekä pitäisi hoitaa kuntoon, mutta eh, tämän sijoittajan kysymys pitäisi ottaa sitä pois ja käsitellä sitä erikseen. Karolina, ole hyvä. ja ich hätte auch ein paar Fragen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin esittäisin muutaman kysymyksen komissiolle tässä sekasopimuksessa. Syntyykö kenties kaksi sopimusta, aivan kuten tapahtui EUn tuomioistuimen päätöksellä siinä Singaporen tapauksessa. Entä sitten ESDS, hyväksytäänkö tämä, jos kyllä? Kuten toisaallakin on tapahtunut. Entä onko meillä sitten jonkinlaisia tarkastusmahdollisuuksia tai sanktiomahdollisuuksia? Entä sitten työlainsäädännön uudistukset? Ihmisoikeustilanne Vietnamissa aiheuttaa huolta, on poliittisia vankeja, puhutaan kidutuksesta. Nämä ovat kaikki asioita, joita emme Eurooppaan halua. Ja kysyisin komissiolta, miten komissio toimii näiden tietojen osalta, puututaanko näihin. Ja jos todella haluamme edistää omia perusoikeuksiamme ja vapauksiamme. Haluammeko todella solmia sopimuksia maan kanssa, joka ei niissä pitäydy? Okay, uh, give... Nyt annan puheenvuoron Vietnamin lähettiläälle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished... Kiitos puheenjohtaja. Arvon Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, aivan ensiksi haluaisin kaikille teille toivottaa hyvää uutta vuotta. Nythän tiedätte, että Vietnamin uusi vuosi on juuri alkanut. Tämä on meidän eh, kalenterimme mukaan ensimmäinen työpäivä, näin minullekin. Eli hyvää koiran vuotta teille kaikille. On todella hienoa olla paikalla tässä vuoropuhelussa, jossa puhutaan EUn ja Viettamin vapaakauppasopimusta käsittelevässä Intajärjestelmässä tilaisuudessa. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää Intavaliokuntaa, erityisesti puheenjohtajaa, siitä, että viime vuosina on edistetty yhteistyötä ja myös yhteistyötä Euroopan parlamentin ja Vietnamin parlamentin välillä. Näiden kahden parlamentin yhteydet ovat olleet tärkeä tekijä EUn ja Vietnamin välissä suhteissa. Oli erityisen hienoa, että että puhemies ja edustaja Jan Sahradin kävivät Vietnamissa viime vuonna näiden käyntien pohjalta on voitu vaihtaa tietoja ja ollaan edistetty sopimusneuvotteluissa ja ne saatiin jopa päätöksiin yli kaksi vuotta sitten. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että proaktiivinen kansainvälinen integraatio on Vietnamin hallituksen linja Vietnamin hallitus pitää vapaakauppasopimuksia hyvin tärkeinä yleensä ja yleisesti ottaen tätä näin, ei vain siksi, että avataan markkinat, vaan näin pystytään myös integroitumaan alueelle ja maailmantalouteen ja voidaan varmistaa, että maa kehittyy kestävästi. Vietnam on kovasti ponnistellut uudistakseen taloutta, erityisesti budjetti val- varmistaakseen nopean kasvun kestävällä tavalla. Markkinatalous on pohja ja varmistetaan eh, yhteiskunnan kehitys ja halutaan eh, integroitua maailman talouteen, myös EUn talouteen. Vietnam on mukana 15 vapakauppasopimuksessa kahdenvälisesti muiden maiden kanssa tai ASEANin jäsenvaltiona. Vietnamin odotetaan olevan yhteydessä noin 50 muuhun valtion 15 erityisellä eh, tavalla. Ja tämä EUn vapakaupasopimus on kaikkein laajin, mitä EU on koskaan solminut minkään kehitysmaan kanssa. Kaikki tämän tiedämme, tiedämme että Aasiassa Vietnam on toinen maa Singaporen jälkeen, jonka kanssa sopimus tehdään. Näin voidaan päästä nopeasti kasvaville markkinoille. Väestö on noin 95 miljoonaa. Tämä on maailman dynaamisimpia alueita, jossa on konsolidoitava toiminta. Ja Kauppa ja investointi EUn ja Vietnamin välillä on myönteisesti kehittynyt viime vuosina. EUn on Vietnamin kolmanneksi suurin markkina-alue, yksi kolmesta suurimmasta ja kaiken kaikkiaan kauppaa oli viime vuonna melkein 50 miljardia dollaria. Ja tämä on vuosittaista, tässä on 10 prosenttia vuosittaista kasvua. ja EUlle Vietnam on toiseksi suurin asian kumppani. EU on viimeksi suurin investoija meidän maahamme ja suurin Aasianin, Aasian ulkopuolinen maa. Noin 22 miljardia Yhdysvaltain dollaria on sijoitettu ja tilanne on muuttunut nopeasti ja nyt on tärkeää saada tämä sopimus voimaan. Se antaa lisää mahdollisuuksia investoinnille ja liiketoiminnalle. Näin voidaan laajentaa vientituotteiden markkinoita, josta on hyötyä molemmille osapuolille, jotka voivat täydentää toisiaan. Jos tämä taloudellinen väline pannaan täytäntöön oikea-aikaisesti, niin talous- ja investointi- ja kauppasuhteet EUn ja Vietnamin välillä on selkeä viesti maailmalle. Jotkut kauppakumppanit palautuvat protektionismin aikaan ja peräytyvät globalisaatiosta ja toisaalta tämä on hyvin tärkeä osa sitä pyrkimystä, että saataisiin Aasian ja Ynvalin sopimus aikaiseksi. Vietnam on hyvin tarkkaan tarkastellut sitä, miten pitää muuttaa oikeusjärjestelmää ja Vietnamin kansainväliset sitoumukset ovat myös esillä. Vietnam toteuttaa kansainvälisiä sopimuksia hyvin tarkkaan siihen asti, kun vapaakauppasopimus astuu voimaan olemme valmiita puhumaan EUn kanssa sitoumuksesta ja täytäntöönpanosta sopimuksen mukaisesti ja tämä Vietnamin lainsäädännön pohjalta, joka koskee kansainvälisten sopimusten allekirjoitusta erityisesti sosiaalisella ja työoikeuden alalla. Me olemme valmiita menemään myönteiseen suuntaan e- EUn pyynnöstä. Tämä mm, sopimus annetaan Vietnamin parlamentin käsittelyyn ja se hyväksytään siellä tänä vuonna. 2018 lakia on käsitelty kansainvälisten järjestöjen ja kansallisten järjestöjen kanssa ja joihinkin sisältökysymyksiin on tehtävä muutoksia. Ja työoikeus on asiaa myös käsitellyt ja Vietnamissa ollaan parantamassa pakkotyöongelmia ja kollektiivisia sopimuksia suositusten mukaisesti. Tämä vapaakauppasopimus varmasti vahvistaa EUn poliittista asemaa Aasiassa Vietnamin kautta. EUn ja kaakkois-Aasian syhtyy läheiset suhteet ja myös Tyynemeren alueelle. Me olemme aina edistäneet EUn ja Tyynemeren välistä yhteistyötä ja varmasti tämä vapakauppasopimus, sillä olisi tärkeä rooli tässä. Kiitos. It's totally clear that on both... Kiitoksia. On totta, että puolin ja toisin on velvoitteita te mainitsitte jotakin velvoitteita. aivan oikein sanoitte, että viime vuonna vierailin Vietnamissa. On selvää, että kolme ratifioimatta jäänyttä ilon yleissopimusta täytyy ratifioida. Se on edellytys sille, että me suostumme tähän sopimukseen. Toivon mukaan tämä sitoumus ratifioida ja pistää täytäntöön ilon yleissopimukset nopeasti. Te mainitsitte vuonna 2018 on todellakin asia, joka etenee ja voimme olla varmoja siitä, että asia hoidetaan kuntoon. Tämä ratifiointiprosessi parlamentissa. Tietystikin meilläkin omalta osaltamme on velvoitteita esittelejä jo mainitsi, että meillä on velvollisuus saattaa päätökseen tämä prosessi niin, että voimme aloittaa ratifioinnin sitten. Mm, ja tästä aasisillan kautta kysymys komissiolle. Voiko komissio taata sen, että se on yhtä lailla sitoutunut asiaan ja käyttää yhtä paljon resursseja tähän kuin mitä se käyttää Japanin sopimukseen. Kuulin, että teillä on hieman erilainen painotus. Olen kuullut, että kaikki resurssit tällä hetkellä uhrataan Japanin sopimuksen aikaansaamiseen. Sen sopimuksen hiomia kuitenkin aloitettiin kaksi ja puolitoista vuotta myöhemmin kuin Vietnamin sopimuksen laatiminen. Peter, voitko sinä taata minulle, että yhtä paljon satsataan Vietnamin sopimukseen kuin Japanin sopimukseen ja kumpakin panostetaan yhtä paljon? Voitko tämän taata? Thank you, coach. Kiitoksia toinen puheenjohtaja tästä hyvästä keskustelusta. Kiitos esittelijälle. Ja pyydän anteeksi sitä, että pääneuvottelija ei valitettavasti päässyt paikalle. Ymmärrän turhautuneisuutta, jota täällä on tuotu esille. Ja on hienoa, että on kuultu myös toivon ääniä siitä, että toivottavasti sopimus astuu pian voimaan. Sitä ei ole mitenkään sysätty syrjään. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, mutta muistuttaisin, että joulukuussa 2015 saimme neuvottelut päätökseen ja äh, maaliskuussa 12, 2016 käsittelimme tekstiä juridisesti ja siihen on nyt kulunut paljon odotettua pidempi aika. Tähän tarvitaan kuitenkin kaksi sopimuspuolta ja riitä, että tässä toimii komissio. Eli komissio ei yksin ole aiheuttanut viivästymistä. Olemme katsoneet Vietnamin kanssa myös sitä, miten tuomioistuimen päätös vaikuttaa Singapore-tapauksessa ja miten tämä saa, saadaan nyt toteutettua vapaakauppasopimuksessa. Vietnamilaiset suhtautuvat tähän asiaan myönteisesti. He tarkastelevat asiaa vielä sisäisesti, mutta mitään virallista vahvistusta emme vielä ole saaneet Vietnamilta siitä, että voimme edetä tässä juridisen pohjatyöhön. Olemme muistuttaneet, että kello tikittää ja tiedostamme, että sopimus on esiteltävä mahdollisimman nopeasti, jotta se saadaan hyväksyttyä parlamentissa tällä kaudella. Mutta tekstistä ei ole vielä päästy sopuun, sitä ei ole käännetty, toisin kuin Japanin kanssa Heillä, heidän kanssamme meillä on jo allekirjoitettu sopimus, joka voidaan kääntää. Vietnamin osalta ei ole vielä näin pitkällä. Teksti pitää saada sovittua käännettyä ja sen jälkeen sitten sovittua neuvostossa ja täällä. Voimme toivoa, että vapaakauppasopimusta lähdetään täytäntöönpanemaan nopeasti. Täällä puhuttiin ihmisoikeus- ja työmarkkinatilanteesta. Tässä on myös kaup- laaja kauppaa ja muita kysymyksiä koskeva osa. Ja katsotaan myös on yleisopimusta. Tässä on myös sitova riidanratkaisumekanismi, jotta voidaan puuttua DSP DSD, ESDS-tapauksiin ja kunnioitetaan ILOn standardeja. ICS ei ole vielä voimassa, mutta teemme tiivistä yhteistyötä ILOn kanssa, jotta tämä toteutuisi Vietnamin kanssa. Peräänkuultamme tuolla työlainsäädännön uudistuksia Vietnamilta ja on hienoa kuulla lähettilältä, että lainsäädännön uudistuksia ollaan esittelemässä parlamentissa Vietnamissa tänä vuonna. Syyskuussa 2016 lähdettiin katsomaan ILOn sääntöjen parempaa toteuttamista. Tämä koskee pakkotyötä, syrjimistä, ja 87 98 ja 105 ovat vielä ilon sopimukset, jotka ovat avoinna. Haluamme lisätä tietoisuutta sitoumuksista sekä teknisellä että poliittisella tasolla ja erityistä huomiota kiinteettiin ILON sopimus, olevien sopimusten allekirjoittamiseen. Korostettiin myös kansalaisjärjestöjen roolia uudessa sopimuksessa ja sitä, että parannetaan kansalaisjärjestöjen ja paikallisjärjestöjen kapasiteettia, jotta tämä vapaakauppasopimus voi onnistua. Olemme kuulleet, että Vietnam on sitoutunut uudistusprosessiin. Haluaisimme nähdä tietenkin nopeampaa edistymistä, mutta olemme tehneet erittäin selväksi Vietnamille, että että monet tulevat tarkastelemaan erittäin tarkkaan työlainsäädännön uudistuksia, erityisesti parlamenttia ja erityisesti ratifiointihetkellä. Tämän toi esille myös komission jäsen Malmström, kun hän tapasi vastapuolensa viime vuoden joulukuussa. Ja tämä totin esille myös seurata kirjeessä tämän vuoden alussa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. En ollut tietoinen kaikista näistä konkreettisista seikoista liittyvät olosuhteisiin. Oikeastaan nyt en ymmärrä, kuka on vastuussa siitä, että asia on viivästynyt. Mikäli on oikein ymmärtänyt, Singaporen sopimuksen yhteydessä sopimuksen jako kahtia saatiin ratkaistua ja kaikki on nyt valmiina siihen, että Singaporen sopimus toimitetaan pian parlamentille. Minun tietääkseni Vietnamin sopimus on hyvinkin samankaltainen kuin Singaporen sopimus. Siksi en oikein ymmärrä, miksi tämä nyt on niin paljon hankalampaa Vietnamin sopimuksen yhteydessä. Ja mitä kääntämiseen tulee, niin ei enää suurtakaan eroa sopimusten välillä. No te voisitteko nyt tehdä rautalangasta selkeästi todeta, kuka on vastuussa siitä, että tämä sopimus on lykkääntynyt. Okay. Thank you, co-chair. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi vuotta juridista viilaamista, se pitää paikkansa. Kyseessä on kumppani, joka on poliittisella tasolla hyvinkin sitoutunut tähän prosessiin. Se pyrkii tekemään tästä sopimuksesta totta. Joskus teknisellä tasolla vaikuttaa sitä että asia ei ole näin. Kyseessä on kumppani, tuon maana sisäministerillä on hyvin vähän vaikutusvaltaa niihin, jotka tätä juridista loppuhintaa suorittavat. Haasteena myöskin se, että pyritään varmistamaan sisäinen koordinaatio ministeriön välillä ennen näitä teknisiä viilauskokouksia. Olemme käsittäneet, että usein kun tämmöistä juridista viilausta tehdään, Vietnam joutuu suorittamaan sisäistä koordinaatiota omissa keskuudessa sen osalta, kuinka toimitaan. Meillä on sellainen käsitys, että Vietnamin prioriteetit ja resurssit viimeisten kuukausien aikana ovat enemmänkin keskittyneet siihen, että TPP, TPPP-sopimus saadaan elvytettyä ja saatettua päätökseen sopimus alueellisesta ASEP-sopimuksesta. Ja tämä on sitten vienyt resursseja tämän sopimuksen, meidän sopimuksemme loppuhienolta. TPP on tällä hetkellä loppumetreillä. Kello tikittää toin mukaan teksti. Saadaan hiottua loppuun ensi kuun loppuun mennessä. Haluatko vielä suurlähettiläs reagoida? Olkaa hyvä. Mr. Jamal, thank you, Peter. Kiitos. Puheenjohtaja, minä haluaisin toistaa, että mitä ILOn yleisopimukseen tulee, niin minähän jo sanoin, että me olemme sitoutuneet tulemaan mukaan ILOn sopimuksen, joka koskee kokoontumisen vapautta. Tämä on numero 97 ja tarkoitus on antaa se 2020 lokakuussa parlamentin käsittelyn ja mitä tulee sitten sopimukseen 98, joka koskee työmarkkinaneuvotteluja. Tämä annetaan vuonna 19 parlamentille ja pakkotyöasia on tulossa esille lokakuussa 2019. Haluaisin korostaa, että moni muu maa, joka on Vietnamia kehittyneempi, on pysynyt sopimusten ulkopuolella, mutta me toimimme sitoumustemme mukaisesti, haluamme huomioida Euroopan huolenaiheet ja siksi meillä on suunnitelma sille, miten tulemme mukaan näihin tärkeisiin yleissopimuksiin. Arvon lähettiläs, mitä tähän juriseen loppuhintaan tulee? Kuulin komissiolta, että osa viiveistä liittyy siihen, että ei oikein selkeästi ymmärretä, mistä on kyse, kun on kyse tästä juridisesta loppuhienoista. Anni. Niin, jos ajatellaan tätä viivästystä, niin ei se ole vain yhden osapuolen asia. Tämä on molempien osapuolten loppu tulos tämä sopimus. Siinä on kaksi osapuolta mukana, Vietnam ja EU. Ja Hanoin näkökulmasta viivästyminen johtuu siitä, että EUn tuomi eh, istuimen päätöksen pohjalta toimi elimet ovat hidastaneet toimintansa, kun tässä on tämä jakoasia kahteen me katsoimme, että se oli yksi sopimus, mutta nyt EU haluaa sen jakaa kahtia. Tämän me olemme hyväksyneet ja olemme valmiita tekemään lähestä yhteistyötä EUn neuvottelutiimin kanssa, jotta tämä toteutuu mahdollisimman nopeasti. Vielä ymmärtämyskysymys komissiolle. Täällä puhuttiin ISDSstä. Kysyin, hyväksyttiinkö tämä järjestelmä niin kuin SETA sopimuksessa – Entä sitten ILOn normit, miten tämä tähän liittyy? Sitä en oikein ymmärtänyt. Ehkä voisitte vastata tähän vielä tarkemmin. Kiitos. Okay. Thank you. As I, as I said... Kiitos. Kuten sanoin, me teemme yhteistyötä intensiivisesti Vietnamin kanssa. Olemme sopineet Vietnamin kanssa ICS-säännöksistä niin kuin Singaporekin kanssa. Uskon, että tämä vastaa kysymykseen. Edustaja Zaradil. Uh, thank you, Mr. President. Once again... Kiitos puheenjohtaja jälleen kerran. Sanon sama, mitä sanoin jo aiemmin. Täysistuntoon, kun mennään, uskon, että meidän tehtävämme tässä parlamentissa ja tässä valiokunnassa on saada työpäätökseen. Me tarvitsemme selkeän ratifiointiaikataulun. Uskon, että komissio tulee aikataulusta ilmoittamaan ja toivon mukaan mahdollisimman pian. Käsitin, että meillä on suuren luokan ongelmia teknisellä tasolla, ei sisällön suhteen eikä itse asian suhteen, vaan enimmäkseen ongelmia liittyy tähän juridiseen loppuhintaan tai sopimuksen jakamiseen kahtia ja niin poispäin. Toivon todella, että nämä tekniset vaikeudet voidaan voittaa niin pian kuin mahdollista ja pystymme sitten suorittamaan tehtävämme loppuun. Komissio toivon mukaan kuunteli ja toivottavasti Vietnamin puolella myöskin kuunneltiin tätä keskustelua. Thanks a lot. Kiitoksia paljon. Kaikilla on nyt sitten kotiläksyt selvillä. Ja toivon mukaan tällä parlamentaarisella kaudella ennen parlamentin vaihtamista saadaan asia hoidettua kuntoon. Sitten kohta 11 äänestykset. Äänestämme ensin niin, että suorittamme koeäänestyksen. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukana ja kaikki ovat valmiina. Aloitetaan nyt tämä koeäänestys. Äänestys alkaa. Yep. So, 31 members are... 31 jäsentä äänesti, 20, 31 on paikalla, 25 äänesti. Ryhmien äänestäjämäärä on kunnossa. 11. Ma- Lisätalousapu, makrotalousapu Georgialle kohta 11 on niin ensimmäisenä vuorossa. Tarkistus 23. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Affet. tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Tarkistus kolme puolesta vasta. Siis johdantosan kappaleet yhtenä ryppäänä kolmosesta yhdeksäiseen tarkistukseen, että kuka ne vastusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Afet 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 on rauennut 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätösauselma kokonaisuudessaan näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Takkulalle hänen viimeisestä äänestyksestään ja mietinnöstään täällä parlamentissa kaikkea mahdollista onnea ja menestystä teille jatkossa. Point 12. Kohta 12. Yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin väli, välinen sopimus. Sähköinen koneäänestys, yksi äänestys. Äänestys alkaa. And mm-hmm. yeah, the vote is closed. It's adopted. Hyväksytty. Kohta 13. Suullinen kysymys konflikti mineraaleista. Tästä puhuttiin eilen. Tässäkin vain yksi äänestys, kun äänestys alkaa. Mm-hmm. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 14. Vuosittainen kertomus EIPn rahoitustoiminnan valvonnasta 2016. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13. Lisäys kompromissiin kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 puolesta. 16 Pohjois-Korea puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä 17. Äänestys alkaa. Tässä antaa nyt, nyt mieli muuttua. Hyväksytty. Kyllä. Kompromissi 4. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 toinen osa lisäyksenä kompromissiin 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja koko päätöslauselma teksti, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 15. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano. There we have. Tässä on ensiksi tarkistus kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, suullinen tarkistus minulta itseltäni puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko lausuntoluonnos. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja yksimielinen hyväksyntä onneksi olkoon. Ja näin kohta 16. Tämä on lausunto AFETille. Se koskee EUn ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanoa ja joitain tarkistuksia. Till 13. Otetaan ne yhdessä 13 kaikki. niin nämä kaikki yhdessä, paitsi että GUE vastustaa. Ei siis tehdä näin. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14. Tässä on suullinen tarkistus edustaja Scholzilta. Eli ensin äänestetään suullista tarkistuksesta, kuka puoltaa sitä vastaan tyhjää, hylätty ja kappale 14 tässä muodossa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kaiken kaikkiaan koneäänestys koko asiasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Eli tämä toimitetaan AFETille. Kiitos oikein paljon tässä äänestyksemme. Ja nyt pääsemme kohtaan 17. Jos joku haluaa poistua salista, pyydän teitä poistumaan hiljaisuuden vallitessa. Eli seurantaryhmien toimet, tämä on tärkeä osa valiokunnan työtä. Meillä on ensinnäkin Etelä-Aasia, EU, Pakistan ystävyysryhmä ja Pakistanin ministeri oli paikalla ja annan edustaja Karimille puheenvuoron kertoa tuosta tilaisuudesta. Puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta voida kertoa kollegoille uudesta tilanteesta. Ja puheenjohtaja pyytää nyt hiljenemään salissa. Kiitos puheenjohtaja. Kolme maata, joista on kerrottavaa. Pakistan, Bangladesh ja juuri Sri Lanka. Aivan kuten oikein mainitsitte alustuspuheenvuorossanne, kävimme korkean tason valtuuskuntana Pakistanissa valtuuskuntaa johti Pakistanin valtio- puolustusministeri, joka kävi Euroopan parlamentissa ja saimme järjestettyä suljetuin ovin asenmaiden kauppakomiteakokoukseen. Tämä tuli oikean aikaan, koska komissio on juuri esitellyt oman kaksivuotisen GSP-täytäntöönpanokertomuksensa – Kyseessä on GSP plus äh, ehdokasmaa, joten tämä on tältä osin olennaista. Haluaisin kiittää Jean Lambertia, Kaakkois-Aasian valtuuskunnan puheenjohtajaa siitä, että hän oli mukana kokouksessa ja kantoi oman kortensa tuohon kekoon. Kävimme vuoropuhelua ja onnistuimme laatimaan oman kantamme. Oli hienoa nähdä, että on saatu aikaan kylliksi edistystä lähestulkoon kaikilla alueilla, jotka otettiin huomioon, kun GSP Plus-asema annettiin Pakistanille. Tässä on ollut voimakkaita mekanismeja myös sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Liittovaltion valvonta ja paikallistason valvonta on kuitenkin asia, jota vielä pitää katsoa, mutta tähän Pakistan kyllä pyrkii. Kuten sanoin, kylliksi edistystä on nähty kaikilla alueilla. Ja tässä todella on päästy eteenpäin, joten olemme varsin vakaalla pohjalla. Pakistanin puolelta sitten tunnustettiin, kuinka valtavia hyötyjä Pakistan on saanut, kun se voi viedä suotuisin tulitariffein tuotteitaan EU-hun. Ministeri, joka aikaisemmin oli kauppaministeri, oli erittäin myönteinen. Tunnette hänet. Hän oli kunnianhimoinen sen suhteen, että jossakin vaiheessa oltaisiin tilanteessa, jossa olisi EU ja Pakistanin välinen vapaakauppasopimus – Tähän tarvitaan vielä lukuisia askeleita, mutta on selvää, että tämä on tavoitetaso, johon kannattaa pitkällä aikavälillä pyrkiä. Tässä jatketaan pohjatyöstä, jota on jo tehty. Ja sitten Bangladesh. Palasin juuri Bangladeshista siellä olin mu- äh, Etelä-Aasia valtuuskunnan mukana tämän valiokunnan edustajana. En osallistunut Koksisbasaan kokoukseen, mutta Dakassa pääsin kaikkiin kolmen kokoukseen. Siellä suunniteltiin tulevia kauppasuhteita. Tällä hetkellä pääkysymys on, että Bangladesin hallitus on ilmaissut haluamansa päästä heikoimmassa asemassa olevien maiden listalta vuoteen 2021 mennessä. Tähän saattaa liittyä erilaisia hankaluuksia, kun katsotaan heidän pääsyään EU-markkinoille. Esittelin heille puitteet ja suunnitelman siitä, miten tämä voisi toimia. Kun katsotaan YK on aikataulua siinä, että pääsee pois LDC-maiden listalta, katsottava siis Bangladeshin ja EUn pääsyä tai Bangladeshin pääsyä EUn markkinoille. Tässä täytyy kulkea käsikädessä YK on aikataulun kanssa. Tässä kuluu noin 6-7 vuotta. He vaikuttivat olevan erittäin avomielisiä asian suhteen. Ja odotan tässä lopullista kantaa pääministereiltä ehdotuksillemme. lähettiläämme ja olennaiset kaup- Papuolen edustajamme ovat tässä tietenkin mukana. näin katsomme sitten, miten parhaalla tavalla voimme päästä eteenpäin. Hallitus puhuu tästä avoimesti. Todella tähän pyritään vuoteen 2021 mennessä. Meidän on toimittava niin, että hekin voivat täyttää sitten omat sitoumuksensa ja on katsottava esimerkiksi juridista puolta, jonka kautta he pääsevät markkinoille. Sitten vielä lopuksi Sri Lanka. On vielä useita avoimia kysymyksiä tämän maan osalta. Olemme hiljattain kuulleet joistakin asioista Sri Lankan lähettilältä EU-ssa, mutta suoraa vastausta ei kuitenkaan ole vielä saatu pääministeriltä. Meillä on kansainvälisen kaupan delegaatio, joka menee Sri Lankaan huhtikuussa. Lähden itse mukaan matkalle ja teen kaikkeni, jotta päästään siihen tilanteeseen, johon kerrottiin alun perin, että päästäisiin. Ja että Sri Lanka saataisiin takaisin GSP-järjestelmän. Puheenjohtaja, tässä tietoni näistä kolmesta maasta. Vielä Bangladesista sen verran, että tällä hetkellä heillä on valtava taakka kannettavanaan rohingya pakolaisten takia, siis, jotka tulevat Miemarista. Ja jossakin vaiheessa meidän on tarkasteltava hyvin tarkkaan sitä, mitä kaupan välineitä meillä on käytettävissämme, jotta voimme kannustaa Myanmaria niin sanotusti toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. David Martin, kollegani, vastaa tästä osasta ja odotan yhteistyötä hänen kanssaan, jotta todella EU ottaa tältäkin osin sitten oikeat politiikat käyttöön. Kiitos puheenjohtaja. No, siinä oli melkoinen urakka kun pyrkii keksimään oikein tyyppistä politiikkaa asian ratkaisemiseksi. Onko mitään kysyttävää? Eli ole, siirrytään seuraavana asiaan Marokkoon. Tänään on Marokkoa koskeva kohta esityslistalla vielä myöhemmin, mutta annan silti puheenvuoron Madamella Londille, jotta hän voi lyhyesti puhua Marokon tilanteesta. Thank you. Kiitoksia. puheenjohtaja, arvon kollega, että puhun aivan lyhyesti vain, koska tänä iltapäivälläkin keskustellaan komission kanssa samaisesta aiheesta. Toivon, että olette sitten paikalla. Niitä voidaan keskustella tästä samasta salissa se, kello 17.30 tästä asiasta. Mer- keskiviikkona 24. tammikuuta oli ohjausryhmän kokous. Komissio esitteli TG Taksudin suulla asiaan ja ilmoitettiin, että merkittävästi oli saatu aikaan marokkolaisten kumppaneiden kanssa neuvotteluissa ja muistutettiin kolmesta ehdosta, jotka liittyvät neuvotteluihin ja eksplisiisti mainittiin länsi tilanne assosiaatiosopimuksessa, jotta tuo alue voisi hyötyä suostumuskohtelusta sillä ehdolla, että Länsi-Saharan kansalaiset tämän hyväksyvät ja kuulemisen, ja heitä täytyy myöskin kuulla, ja sopimuksen täytyy hyödyntää myöskin paikallista väestöä. Avoimuutta peräänkuulutettiin myöskin parlamentin mukana oloa, niin kuin sanoksikin lukee, neuvottelun kaikissa vaiheissa parlamentin täytyy olla mukana. Esittelijänä voin todeta, että nämä kolme ehtoa ovat erittäin tärkeitä, eli ei voida, niistä ei voida antaa periksi meidän parlamentin täytyy myöskin, parlamentin täytyy ottaa kantaa myöskin sitten, kun asian saadaan loppuun. Me odottelemme tuomio, Euroopan tuomioistuimen, yhteisön tuomioistuimen päätöstä, joka liittyy kalastusopimukseen 27. helmikuuta. Tämä päätös pitäisi saada. Olemme erittäin kiinnostuneita tuomioistuimen päätöksestä. Tämä vaikuttaa myöskin tämän päiväisen keskustelun. Tässä oikeastaan kaikki, mitä voin sanoa tässä vaiheessa. En sanonut enempää, koska tiedän, että keskustelua jatketaan sitten iltapäivällä vielä, sitten kun komission edustajan paikalla. Kiitos. Merci beaucoup. Question. Kiitoksia, onko mitään kysyttävää? Then we switch to... Ei taida olla, joten siirrämme Kanadaan. Kanadan kokous järjestettiin 24. tammikuuta. Edustaja Babrex ei ole paikalla. Joten voin kertoa, että Kanadan lähettiläs Eera Costello ja Ignacio Becero, joka vastaa Kanadan suhteista komissiossa kaupan pääosastolla, olivat paikalla. Siellä enemmän tai vähemmän keskusteltiin konkreettisista menettelyistä, esimerkiksi SPS, asiasta, kasvinsuojelu- ja terveyskysymyksistä, maanteista merkinnöistä – komitea tulee kokoontumaan vielä. Hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä, kun on kyse sertifioinnista ja siitä, kuinka konkreettisesti asiat hoidetaan, kuka vastaa mistäkin. Tämä työ täytyy tehdä vuoden 2018 alkupuoliskolla. Ja erityisesti on olemassa ongelmia, jotka liittyy, jotka, joita liittyy jotka liittyvät viiniin ja väkijuomiin. Komissio valmistelee tällä hetkellä tutkimusta kaupan esteistä viinin ja alkoholijuomien osalta niin, että voimme sitten vakaasti otettuna tavalla keskustella sitten viinistä ja väkijuomista kanan kanssa. Sitten melkein kohtaan 18. Exchange of views on the implementation of the general system of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 for Economic and Global Issues from the European External Action Service. Ulkosuhdehallinnon edustaja myöskin paikalla. Meillä on tilaisuus keskustella täytäntöpanokertomuksesta, yleisestä tulitusjärjestelmästä. Ulkosuhdehallinto ja kaupan pääosasto ovat laatineet tämän raportin yhteistuumin yhdistyessä. Eikö se ole esimerkiksi, esimerkiksi yhteistyöstä komission ja ulkosuhdehallinnon välillä. Tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan. Paikalla myöskin edustajia niistä maista, jotka hyötyvät yleisestä tulietuusjärjestelmästä. Elin Injega tulee Filippiineiltä hän on Filippiinien asianhoitaja. Chuk Chirek puolestaan on Kambodjan lähettilässä. Tervetuloa teillekin. Puukuku puolestaan tulee Myanmarista. Tervetuloa. Ja Laura Laura Batistin. Hän johtaa GSP Plus-ohjelmaa Democracy Reporting International-järjestössä. Tervetuloa teillekin. Ylen tulitusjärjestelmä tietystikin yksi tärkeimpiä Euroopan unionin kaupan alan välineitä, kun kyseessä ovat kehitysmaat. Järjestelmä on uuden aikaistettu. Muistan, että kuinka David Martin ankarasti teki töitä asian puolesta – nyt on erittäin tärkeää nähdä, kuinka tämä uusi järjestelmä toimii käytännössä. Komission edustaja saa ensimmäisen puheenvuoron kahden. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille ja kiitos, että pääsemme esittelemään toisen kertomuksen, joka koskee yleistä tulletusjärjestelmää. Se hyväksyttiin 19. tammikuuta, eli se on aika uusi. Se kattaa kaudet 2016-2017, eli kaksi kokonaista vuotta. Ja pyydän myös anteeksi komissiosin puolesta, hän ei pääse tänne paikalle. Tänään hän olisi oikein mielellään tullut tänne, mutta ei millään ehtinyt. On myös hyvä, että Christian Leffler on tulossa tänne toivottavasti hetken kuluttua ja yhdessä sitten kerromme teille tämän kertomuksen tärkeimmät ajatukset. Ja kuten sanoitte puheenjohtaja, niin on tärkeää, että ja komissio tekee läheistä yhteistyötä, sillä tässä politiikka ja kauppa ovat hyvin lähellä toisiaan ja ne ovat jopa päällekkäisiä. Siksi meidän on tehtävä yhteistyötä ja se on meidän näkökulmastamme ollut todella menestyksellistä tähän asti. Minä haluaisin tässä lyhyessä vaiheessa nyt kohdistaa sanani kolmeen pääajatukseen tästä kertomuksesta, eli mikä on GSP-menettelyn menettelyiden, eli kolmen menettelyn GSP, GSP plussan ja kaikki paitsi aseet menettelyn vaikutus, eli mikä on taloudellinen vaikutus näistä menettelyistä ja sitten menen vähän pidemmälle GSP plus-menettelyn mekanismeihin, miten varmistetaan, että ehdot täyttyvät. Ja sitten vielä muutama sana tästä EBAsta, kaikki paitsi aseet menettelystä. Ja me pyrimme eh, erityisesti sitomaan nämä EBA-maat mukaan, että nekin noudattavat ehdollisuutta, joka on tässä hyvin tärkeällä sijalla. Olette varmasti nähneet tämän kertomuksen, joka on aika yksityiskohtainen on myös henkilöstön työasiakirja ja mm, maakohtaiset asiakirjat kustakin GSP Plus maasta. Eli tietoja on paljon, on valmis vastaamaan kysymyksiin, jos aikaa jää ja jos teillä niitä on. Jos ajatellaan ensin tätä taloudellista vaikutusta, näiden kolmen menettelyn taloudellista vaikutusta yhdessä, niin tältä osin eh, kokonaiskuva on todella myönteinen tuonti on lisääntynyt 20 prosentilla tämän kahden vuoden kuluessa näiden GSP-menettelyjen osalta. Ja tämä on nyt 63 miljardia euroa tämä kokonaisarvo. Ne, jotka eniten tukea tarvitsevat, eli vähiten kehittyneet maat, jotka ovat mukana mm, EBA-menettelyssä, saivat eniten hyötyä ja nyt EU-tuonti on kasvanut näistä maista noin 38 prosentilla 23,5 miljardia siis on kokonaisarvo ja tämä on kaikki paitsi aseet menettelyn maiden tuoma määrä 2016-2017 ja sitten nämä eh, yleisen GSPn maat ovat myös lisänneet 14 eh, prosenttia eh, vientiään meidän suuntaan nämä 23 maata ja sitten GSP plussa myös lisääntyivät, lisäsivät vientiä 21 prosentilla 7,5 miljardiin näinä vuosina. Eli kaiken kaikkiaan tämä kokonaiskuva on hyvä. Tuomme yhä enemmän näistä maista ja tämä on hyvä uutinen. Mutta tuljetusjärjestelmä ei tarkoita ainoastaan taloudellisia tunnuslukuja, tai taloudellista kasvua, vaan on oltava vastuullisia. Kaikki GSP maat joutuvat panemaan 15 yleissopimusta toimeen, jotka koskevat työoikeuksia ja GSP Plus maiden osalta on myös EUn seurantaa 15 muulle yleissopimukselle. Eli kaiken kaikkiaan 27 kansallista yleissopimusta, niitä on noudatettava. Nämä 15 koskevat ympäristö, asioita, ilmastonmuutosta ja hyvää hallintaa. Eli jos halutaan olla meidän kumppaneita ja päästä meidän markkinoillemme näin eh, hyvin ehdoin, niin pitää osoittaa, että ollaan myös meidän arvojemme mukaisia ja tiedämme, että tämä valiokunta on ollut erityisen tarkkaavainen sen suhteen, miten tämä todella toteutetaan, varmistetaan, että 27 yleissopimusta ei ainoastaan ratifoida, vaan pannaan todellakin täytäntöön näissä maissa. Tähän vielä palaan myöhemmin. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että näiden velvollisuuksien seuranta ja vuoropuhelu GSP-maiden kanssa ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa, että siellä todellakin noudatetaan näitä velvoitteita. Mutta tämän lisäksi on tärkeää, että kansalaisyhteiskunta voi käydä kriittistä vuoropuhelua hallinnon kanssa. Mitä enemmän yhteyksiä on hallintoon päin, niin e, sen parempi. Ja siksi GSP-sopimukset ja erityisesti GSP Plus-menettely on todella e, hyvä väline, koska ajan kuluessa tilanne näissä maissa paranee sen avulla, mutta tämä on kuitenkin asteittaista asteittaista mukaan tuloa ja seurantaa YK raporttien ja ILOn raporttien pohjalta ja meidän omien ponnistustemme pohjalta on siis tällaisia eh, käyntejä siellä ja eh, pisteytystä ja me olemme tehneet kanssanne oikein hyvää yhteistyötä myös kansalaisjärjestöjen ja liike-elämän kanssa. Mutta tämä on astettainen tämä prosessi, ei tämä ole mikään ihmelääke tai joku vempaan, joka yhdessä yössä nämä maat muuttaa uudenlaisiksi. Ja aluksi muutama hyvä esimerkki. Eli esimerkkejä siitä, mitä on saavutettu GSP Plus-menettelyllä, voisin mainita Bolivian, siellä ihmisoikeuksien edistämistä on tullut tärkeä osa sen Patriosta agentaa ja Sri Lanka sen jälkeen, kun tuli mukaan GSP Plusaan 2017 toukokuussa. Siellä on sitouduttu sovintoprosessiin, vastuuvelvollisuuteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen tämä liittyy myös Pakistanin tämä myönteinen edistys ihmisoikeusasioissa on ihmisoikeuksien Eh, toimintasuunnitelma ja eh, raiskauksen ja mm, kunniamurhien vastaista toimintaa. Ja myös Filippiinit haluaisit mainita, siellä on edistetty ympäristöasioissa ja muissa, mutta on tietysti paneuttaa myös tähän rankaisemattomuuteen, erityisesti jos ajatellaan huumausaineiden torjunta sotaa. Ja sitten sitten Cap Verde ja Mongolia ovat nekin mukana GSP Plusassa. Ne ovat parantaneet eh, raportointiaan YK ja ILOn tarkkailuelimille. Ja mitä sitten tehdään seuraavaksi? No tämä raportti on, kuten sanoin, vain osa prosessia, ei vielä sen loppu. Meidän pitää jatkaa työtä ja tämä tarkoittaa sitä, että me korostamme nyt vuoropuhelua prosessi, jota käydään GSP-kumppaneiden kanssa ja siellä käsitellään herkkiä tärkeitä asioita mm, politiikkaan, ihmisoikeuksien kauppaan liittyen vuoropuhelun kertovat meille, mitä hallitukset ovat tehneet tilanteen parantamiseksi. Ja olette ehkä havainneet, että tässä kertomuksessa emme ole panneet mikään järjestykseen näitä eri maita. Tähän voidaan vielä palata myöhemmin, jos kysymyksiä on, emmekä tässä vaiheessa myöskään ole suosittaneet eh, suostumuskohtelun perumista miltään maalta, mutta jos tilanne huononee ja mm, seuraavana kuukausina käy niin, että tilanne ei ole oikeanlainen, niin voidaan tietysti vetää pois nämä eh, suositumuskohtelut, ei ainoastaan GSP plussalta, vaan GSP-menettelyn osalta myös ja EBAN osalta myös. Tällaisia päätöksiä ei voida tietysti tehdä eh, helposti, vaan pitää tehdä hyvin läheistä yhteistyötä teidän kanssanne ja miettiä, minkälaisia sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia tällä olisi. Mutta jos mennään takapakkia, niin EUn on annettava selkeä viesti ja näin on tehtykin Sri Lankan suhteen menneisyydessä ja se maa on nyt tullut takaisin tähän menettelyyn. Sitten vielä muutama sana muista seikoista ihan lyhyesti, hyvä Lange. Me EU antaa siis tukea esimerkiksi ILOlle, jotta voidaan seurata, miten edistytään GSP-maissa. Tähän meni 1,8 miljoonaa euroa ja sitten on toinen tärkeä 4,5 miljoonan euron eh, rahamäärä ja se maksetaan kolmen vuoden hankkeen eh, puitteissa kansallisille, kansalaisjärjestöille YK mukaisesti, jotta voidaan parhaiten eh, parhaimmalla tasolla, tavalla ottaa mukaan kansalaisjärjestöt muistatte varmasti, että on kansalaisyhteiskuntaraportti, joka annettiin heinäkuussa 2017. Meillä on nyt eh, ihan jatkuvasti käytössä tämä tapa olla yhteydessä kansalaisyhteiskunnan järjestöihin kuten sanoin, GSP Plus, sitä ei ole vielä loppuun vietimme vielä eh, mietimme nämä globaaliset yksityiskohdat ja haluaisin mainita nämä kyselyt, jotka toimitetaan GSP Plus maille, jotta voidaan yhä paremmin seurata tilannetta. Tarkoitus on käydä myös kussakin GSP Plus maassa ainakin kerran näiden kahden vuoden seurantajakson aikana ja sitten enemmän sellaisissa maissa, missä on käytävä enemmän, kuten Filippiinillä tai Pakistanissa. Tänä vuonna käymme Filippiineillä, Pakistanissa, Kirgistanissa ja Boliviassa GSP Plus yhteyksissä. Ja sitten lopuksi vielä kaikki paitsi aseet menettely, tämä mm, menettely, joka on lähellä sekä teidän että komission sydäntä ja tämä koskee 49 maata ja olemme kertomuksessa korostaneet sitä, että olemme eh, tähän panostaneet vielä enemmän, erityisesti kolmeen maahan, Kambodsaa, Bangladeshiin ja Myanmariin. Nämä ovat ne kolme maata, jotka ovat meidän eh, listalla asioista, jotka ovat vielä tekemättä. Ja Kampotsassa olemme voineet havaita, että tämän pohjalta on voitu edistyä maakiistoissa. Tämä liittyy myös sokeriruokoasiaan ja me jatkossakin painostaa, jotta varmistetaan, että e, työoikeusasioihin puututaan. Ja sitten toiseksi Myanmar on selvää, että siellä ihmisoikeustilanne on hyvin vakava. EU on pyytänyt Myanmaria etsimään e, ratkaisua ja tämän ratkaisun pitää olla olla kansainvälisten eh, sitoumusten ja EBA-ehtojen mukaisia. Ja Bangladesh, siellä EBA on luonut miljoona työpaikkoja eh, vaateteollisuuteen. Suurin osa työntekijöistä on naisia. Me olemme mukana edistämässä työoikeuksia varmistamassa, että tilanne siellä paranee tämän teollisuuden alalla. Ja tämän pitää tapahtua samaan aikaan, kun edistetään työntekijöiden oikeuksia, erityisesti yhteenliittymisoikeuksia. Jos tämä Bangladeshin kanssa käytävä vuoropuhelu ei toimi, niin eh, aiomme harkita, pitäisikö joksikin aikaa eh, vetää mm, Bangladesh pois. Tämä on hyvin tärkeä asia, mutta emme halua hylätä ihmisiä, jotka ovat meidän menettelyistämme riippuvaisia. Emme mm, noin vain voi heitä eh, unohtaa. Eli kaiken kaikkiaan GSP on ollut erinomainen yhteistyötapa eh, komission eh, ulkosuudepalvelun ja parlamentin välillä. Ja kun kauppaa käytetään oikein, niin se voi olla hyvä tapa parantaa ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua ja hyvää hallintoa. Kiitos siitä, että olette mukana tässä työssä. on valmis vastaamaan kysymyksiin myöhemmin. Kiitos. Ähm. Loistavaa. Joo. Ja nyt myöskin Christian Leffler saa puhua 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että minut kutsuttiin tähän keskusteluun yleisestä tulietuusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä järjestelmistä. Tämä on jo toinen kertomus samasta aiheesta, jossa on oltu mukana Kaksi vuotta sitten olin ensimmäistä kertaa kanssanne keskustelemassa, silloin saitte erittäin tyhjentävän katsauksen. Ja nyt kollegani Just Korte hieno tavalla arvioi sitä, mitä on tapahtunut ihmisten kahden vuoden aikana. Muistan, että kun helmikuussa 2016 ensimmäistä kertaa esittelin tällaisen kaksivuotiskertomuksen, totesin, että mitään helppoja ratkaisuja ei ole niin valtaviin haasteisiin, joten elämällä on, kun ne pyrkät pistämään täytäntöön 27 erittäin tärkeää sopimusta, joka liittyy GSP Plus-järjestelmään. Ja voin nyt todeta, että ei työ ole ollut helppoa kaikkea muuta. Tämä pätee kaikkiin kumppanimaihin. Maat ovat hyvinkin erilaisia, kun tarkastetaan Pakistan ja Armenia esimerkiksi. Mitä näillä mailla on yhteistä? Erilaisuudesta huolimatta ne ovat osoittaneet sitoumusta ja todista halua toimia paremmin. Onpa sitten kyse instituutin rakentamisesta. Joskus kotimaassa on hyvinkin ristiriitaista, hankala lainsäädäntöä. Yksikään näistä maista ei ole täydellinen. YK ja ILOn valvontaviranomaiset tietävät tämän ja ovat kommentoineet sitä, kuinka vuosikymmeniä on jätetty täytäntöön panematta joitakin perusyleissopimuksia. Tuskin kukaan voi noin vain yhdessä yössä sataprosenttisesti noudattaa mitään säännöksiä. Esimerkiksi 27 yleissopimusta ja niiden kattamata oikeudet, niin kun tarkastelemme viimeistä 50 vuotta, me olemme edistyneet huomattavasti ja kollektiivisesti olemme voineet tehdä työtä Euroopan unionin piirissä näiden asioiden edistämiseksi, mutta tämäkin on vienyt aikaansa. Mikä on siksi tärkeää? Ei niinkään ole löytää nopeita ratkaisuja, vaan pistää täytäntöön niitä sitoumuksia, jotka on tehty. Ja jatkuvasti täytyy ponnistella, jotta edistystä saadaan aikaan, jotta täydellinen täytäntöönpano loppujen toteutuu. Miksi sitten annamme yleisen tulietuisuuskohtelun? Ei siksi, että haluamme viedä asian, äh, eurooppalaisia asioita eteenpäin ja eurooppalaisia intressejä, vaan pikemminkin katsoimme, että kyse on yleisestä jakamattomista arvoista, joihin 27 sopimusta perustuvat ja kestävä, kaikki mukana ottava inklusiivinen kasvu näissä maissa on tavoitteena, jotta näistä maista tulee parempia kumppanimaita ja yhteiskunnassa tulee parempia kansalaisten kannalta katsottuna. Tätä ei voida tehdä ilman, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, ilman, että annetaan kansalaisyhteiskunnalle tilaa toimia ja ilman, että edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja ilman, että taistellaan korruptiota vastaan. Ilman näitä asioita kasvu tai kehitys ei ole kestävää, vaan se on hyvin haurasta. Nämä peruspilareet halutaan tehdä vakaiksi, jotta avoin kaikki mukaan ottava ja huomioiva yhteiskunta toteutuu. Tähän GSP Plusalla pyritään. Ei se ole mikään ihmelääke myöskään. Eikä tämä lähestymistapa, joka perustuu näihin perus yleissopimuksiin, ei niitäkään avulla voida mitään ihmettä saada aikaan. Nyt tarvitaan pitkän aikavälin kestävää prosessia, joilla pystytään ratkaisemaan hyvin monimutkaisia kysymyksiä erittäin haastavissa poliittisissa, sosiaalisissa ja taloudellisissa olosuhteissa. Tässä luotamme monenvälisiin kehyksiin ja eri välineisiin, mutta EUn ja sen jäsenvaltioiden täytyy myöskin käyttää hyväksi erilaisia kehitysyhteistyön välineitä. Se, mitä tehdään EU-tasolla ja se, mitä tehdään jäsenvaltioiden tasolla, täytyy saada nivottua yhteen kokonaisvaltaiseen kehykseen, jolla voidaan tukea näitä maita edistymään. GSV Plus-järjestelmä on luonut uusia mansuuksia. Ihmisoikeuskysymykset ja työvoima, työnormit on voitu ottaa puheeksi näiden maiden kanssa, joissa tilanne on ollut puutteellinen taikka huono toistaiseksi. Poliittisesta vuoropuhelusta on tullut kaiken kattavampaa, kun on kyse ihmisoikeuksista, työläisten oikeuksista, ympäristöstä ja hyvästä hallinnosta. Ja tässä on voitu edistää Keski kautta. Ja myöskin samalla kauppa on kohentanut maiden asemaa. Filippiineillä hiljattain senaatti hyväksyi EU-Filippiin kumppanuusyhteistyön sopimuksen. Olen varma että se tarjoaa meille vahvemman pohjan, kun me pyrimme edistämään ihmisoikeusvuoropuhelua maan kanssa. Se on todellakin tarpeellista näinä päivinä, kun otetaan huomioon, mitä maassa on tapahtunut ja kuinka tuon maan korkein johto on toiminut viime aikoina. Samalla tavalla erittäin konkreettisesti voidaan todeta, kuinka Bolivian perustuslakituomioistuin antoi päätöksen – joka liittyi Bolivian työoikeuteen. Olimme kritisoineet vuosien ajan jo maan työnormeja, jotka muistavat sen, että kymmenvuotiaasta lähtien lapset voitiin pistää töihin. Kuulimme hallituksesta monia selityksiä sille, miksi tämä oli lasten etujen mukaista. Emme ole vakuuttuneet asiasta, eikä myöskään perustuslakituomioistuin ole vakuuttunut asiasta. Tämä oli erittäin tärkeää osoitus siitä, mitä voidaan saada aikaan, mikäli jatkuvasti ponnistellaan ja käydään vuoropuhelua puolin ja toisin. Tästä syystä ulkosuhdehallinnossa yhdessä kaupan pääosaston ja työllisyyspääosaston kanssa tekee näitä GSP Plus valvontamatkoja. Menemme paikan päälle saadaksemme palautetta ei pelkästään viranomaisilta, vaan erityisestikin paikallisilta asukkailta, ihmisoikeusaktiivisteilta, AY-liikkeeltä ja kansalaisjärjestöiltä – heidän kauttaan saamme tietoa siitä, mitä edistystä on tapahtunut, mitä mahdollisuuksia on mennyt hukkaan ja missä suhteessa voidaan vielä parantaa toimia. Tärkeää on myöskin keskustella Everything But Arms ohjelman piirissä olevin maiden kanssa. Tämä EBA-ohjelma tuo mukanaan tiettyä vastuuta. Jälleen kerran Tarkoituksena on tehdä työtä perusihmisoikeuksien edistämiseksi ja työllisten oikeuksien edistämiseksi. Sitten niitä sovelletaan relevantteja yleissopimuksia. EBA-preferenssit tarjotaan maille, jotka niitä kaikkein eniten tarvitsevat, mutta EBA-ohjelman mukana tulee suuria odotuksia ja velvoitteita. YK ja ILO ovat olleet meitä vaikuttamassa GSP Plus-säännöksiin ja olen vaikuttamassa tavoitteisiin. Alle viikon kuluttua yleistään sen neuvostolla keskustelemaan Kambodjan tilanteesta. Kambodjan täytyy ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että poliittinen toimintaympäristö, jossa kansalaisyhteiskunta, media ja oppositio voi toimia vapaasti. Maan täytyy varmistaa, että näitä kaikkia toimijoita suojellaan ja vaalitaan ennen tulevia vaaleja. GSV Plus-säännösten myötä pystymme vaikuttamaan Kambodjan tilanteeseen enemmän kuin aiemmin. Kuten komissio totesi GSV Plus-kertomuksen yhteydessä, meidän täytyy nähdä todellista konkreettista edistystä, jotta emme sitten ryhdy lisätoimiin. Ulkoisen neuvosto tulee puhumaan myöskin Myanmarin tilanteesta. Myanmarin viranomaiset tietävät, että kauppasuosituskohtelu EBA-ohjelman yhteydessä tuo mukanaan velvoitteen noudattaa yleisiä ihmisoikeusperiaatteita – GSP-raportti selkeästi viittaa esimerkiksi rohinga pakolaisiin ja humanitaariseen kriisiin ja sen seuraamuksiin. Me aloimme avoimia, tehokkaita toimia Myanmarin viranomaisilta tilanteen korjaamiseksi. Tarkoituksena ei ole peruuttaa tätä suostumuskohteluusetuja, vaan pikemminkin kannattaa näitä maita, kannustaa näitä maita uudistuksiin. GSP Plus ja EBA auttavat kaikkein haavoittavaisimpia ihmisiä ja haavoittavaisimpia maita, jotta edistystä saadaan aikaan ja nämä maat sitten pikkuhiljaa pääsevät mäkeä kiipeämään, kipuamaan ylös. Komissio ja korkea edustaja tulevat loppujen lopuksi ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta voidaan keskeyttää suotumuskohtelu tai jäädyttää se, mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole. Tarkoituksena on todellakin edistää eristyssaraakaan. Emme pyydetä GSP Plus ja EBA-maat toimet Euroopan etujen mukaisesti. Ei kyse ole siitä, että me haluaisimme markkinoiden avautumista tuotteillemme ja raaka-aineillemme vaan pikemminkin haluamme edistystä saada aikaan, ja nämä ovat niitä välineitä, joiden kautta me voimme tukea näiden maiden kehitystä, näiden maiden omien kansalaisten etujen mukaisesti. Sitten seuraavista toimenpiteistä. No 2016 totesin, että seuraavan kahden vuoden aikana meidän täytyy saada nämä maat ottamaan tämä, nämä, tämä ohjelma omakseen, jotta voidaan parantaa ruohonjuuritason täytäntöönpanoa. Tämä on jotenkin haasteellista. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä instituutioiden ja kansainvälisen yhteistyön yhteis- kansainvälisen yhteisön kanssa. Näin olemmekin tehneet. Joskus kansainväliset valvojatkin joutuvat vielä parantamaan omia toimia. Vuonna 2016 totesi myöskin, että komissio ja ulkosuhdehallinto tulevat hienosäätämään prioriteetti toimenpidealueita ja katsomaan miten saadaan tulosta aikaan, että teemme yhteistyötä, sanomme, että tekemme yhteistyötä parlamentin ja monen maiden kanssa, jotta nämä maat ottaisivat omakseen tämän ohjelman ja veisivät tätä eteenpäin, Saisi takan edistystä kaikkien valvontamatkojen yhteydessä olemme yhä kohdentummin ja selkeämmin eh, laatineet suoritusta, suoritusten arviointiin liittyviä kriteereitä. Totesimme, että voimme tulla takaisin vielä myöhemmin, kannustamme teitä eteenpäin, mutta me tulemme myöskin kysy- kyselemään, miten asiat ovat edistyneet ja sitten olette tilille teostanne. 2018 GSP Valvontamatka tehdään Filippiineille, Pakistanin, Bolivian ja Kirgistaniin. Näiden maiden hallituksille on ilmoitettu asiasta ja jatkossakin ilomielen teemme yhteistyötä teidän kanssanne ennen kuin menemme näille valvontamatkoille ja myöskin jälkikäteen voimme kertoa tutkimusten tuloksista. Myöskin EBA tekee valvontamatkoja Everything But Arms ohjelman yhteydessä. Aikataulusta voin kertoa teille myöhemmin lisää. Anteeksi, puhuu niin pitkään. Mm, no ei se mitään. Bangladeshin osalta meidän täytyy vielä keskustella asiasta. Nyt puheenvuoron saa pysyvä esittelijä edustaja Fjeller. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa nähdä, miten tämä järjestelmä todella kiinnostaa ihmisiä. Kaikki ovat mukana keskustelussa. Voidaan varmaankin sanoa, että GSP on väline sille, että saadaan elvytettyä talouksia, sellaisia, joissa on haasteita, mutta myös potentiaalia ja samalla kuitenkin luodaan hyvän hallintotavan perusteet. Monessa kauppapolitiikassa pyritetään, pyritään juuri tähän. Halutaan edistää ihmisoikeuskysymyksiä, työolosuhteita ja ympäristöasioita. kruunun jalokiven joukossa loistavina olisi varmaankin tämä GSP Plus. 27 yleissopimusta auttaa meitä suojelemaan arvojamme ja samalla kun edistämme vapaata kauppaa. Kun haluamme edistää kauppapolitiikkaa, tässä todella tarvitaan kumpaakin, osapuo kumpaakin asiaa ja GSP plus on kautta tämä onnistuu tehokkaasti. Usein unohdamme kuitenkin joitakin asioita. Haluaisinkin näistä muistuttaa. GSP on tärkeä myös Euroopan taloudelle. 62 miljardia tuontituloja. Tämä osoittaa, että tästä on hyötyä eurooppalaisille kuluttajille, mutta samaan aikaan tämä on ehkäpä jopa tärkeämpää eurooppalaisille yrityksille, jotka luovat arvoketjuja ja tätä kautta sitten toimivat jakelu- ja muissa ketjuissa. Sitten joitakin lukuja. Ehkä komissio voi auttaa meitä. Tämä tuo esille säästöjä GSP-järjestelmässä muun muassa eurooppalaisille. Eli katsotaan, kuinka paljon rahoja on käytetty johonkin muuhun kuin tullimaksuihin. Tätä en tästä löytänyt, mutta Yhdysvalloissa käytävästä keskustelusta, joka käyttää samanlaista järjestelmää, joka on tällä hetkellä kuitenkin jäissä. Heidän järjestelmänsä tuotti 865 miljardia dollaria säästöjä ja päässä laskien Näyttäisi, että meidän järjestelmämme olisi vielä avokätisempi. Siinä on mukana tekstiili, mutta monia muitakin kysymyksiä. Ja EBA-aloitteessa annamme tullittoman pääsyn kaikille toimijoille. Hongkongissa tästä puhuttiin, että ehkä tämä voitaisiin tarttaa koko maailmalle. Yhdysvallat sanoi, että no, ehkä, mutta tässä pitäisi sitten ottaa huomioon banaanit, tee, puuvilla ja monet muut tuotteet. Mutta tämä on asia, josta meidän pitää olla ylpeitä. Mutta kun luen raporttia, herää muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin käyttöaste. Se näyttää olevan korkeampi EBA-aloitteessa kuin yleisessä GSP-järjestelmässä. Ja kysyisin komissiolta, mikä on syy tämän taustalla? Ehkäpä alkuperäsäännöt voisi olla tässä yksi syy. Mutta ehkäpä silloin on tarkasteltava sitten näitä kahdenvälisiä alkuperäsääntöjä. Me haluamme kumpaankin järjestelmään korkeamman käyttöasteen, enkä näe syytä sille, miksi eroja pitäisi tällä tavoin olla. Sitten monet edunsaajat ovat osoittaneet olla, että järjestelmä toimii. Ja monet ehkä lähtevät järjestelmästä, mutta kun näin tapahtuu, miten taataan se, että siirtymä GSPstä kahdenvälisiin kauppasopimuksiin on sitten sujuva? Onko meillä ajatus siitä, miten tämä toimisi? on helppo sanoa, että siirrytään vapaakauppasopimukseen, mutta yksityiskohdat ovat kuitenkin hankalia, kuten Vietnamin tapauksessa on nähty. GSP luo arvoketjuja, jotka ovat talouden kehityksen kannalta aivan keskeisiä. Kun maa siirtyy sitten vapaakauppajärjestelmään, alkuperäsäännöt voivat olla todella erilaisia, ne voivat tuhota järjestelmän. Esimerkiksi Vietnam, kun katsomme sitä. Tässä syntyy todellinen sotku, jos me oikein, esimerkiksi heidän tekstiilialallaan. Eli miten suhtaudutte tähän? Haluaisin vielä muistuttaa kollegoita yhdestä asiasta ennen kuin tästä asiasta keskustellaan lisää. Ja olen sanonut tämän jo aikaisemminkin ja tuskin tämä jää viimeiseksi kerraksi. Muistakaa se, että edun maista mikään maa ei ole Norja. Jos he olisivat niin kuin Norja, meillä ei olisi EBA, ei GSP tai GSP plussaa, näitä ei tarvittaisi. Täytäntöönpanossa on aukkoja paljonkin, kuten raportista nähdään, mutta tuota asiaa voidaan työstää, mutta se myös osoittaa, että GSP ja GSP plussan kaltaisia järjestelmiä tarvitaan – meidän tulisi keskittyä töissämme siihen, että katsotaan sitoudutaanko asioihin, saadaanko aikaan edistystä. Jos ei, silloin olemme pulassa. Eli se, että katsotaan vain täytäntöönpanoa ja sen puutteita ei riitä. Tässä ei saa toimia niin, että kaikki joutuvat huonompaan tilanteeseen. Alessia Kiitos varjoesittelijät. Ensin Moskaan esiteistä. Ehm, ehm, Kiitoksia mahdollisuudesta käydä tätä keskustelua, joka on erittäin tärkeä. ja välttämätöntäkin, kun ajatellaan määräaikoja, joita meillä on edessämme. Muutama kommentti liittyen pidettyihin puheenvuoroihin. Annan sitten erityisesti David Martinin kertoa yksityiskohdista enemmän. Hän on seurannut tilannetta monissa maissa. GSP-ohjelmassa EUlla on uskottavuus pelissä. Se on väline, johon voi liittyä valtavaa potentiaalia, mutta olen samalla myös sitä mieltä, että jos emme jatkossa pysty parantamaan välinettä, ja toimimaan niin, että GSPtä täytäntöön pannaan, mutta samalla myös selkeästi parannetaan GSPn ehdollisuutta, niin olemme vaarassa asettaa kyseenalaiseksi koko EUn kyse- uskottavuuden. Ja tässä piilee vaara myös siitä, että syntyy huono vaikutus sekä normeihin että työntekijöihin EUn sisällä. Miksi näin on? Jos tullien laskuun ei yhdistetä standardien nostamista niin, että voidaan estää esimerkiksi ympäristöpolkumyyntiä, tämä voi vaikuttaa sisämarkkinoilla työntekijöihin haitallisesti. Ja tiedostamme täysin sen, että kyseessä on ohjelma, joka etenee vähittäin, että tässä on geopoliittisesti merkittäviä alueita, jotka täytyy muistaa. Tiedämme, että joidenkin maiden kanssa neuvotellaan ja ne maat ovat hyvin tärkeitä EUlle ja tiiviit suhteet niihin. On tärkeää, että meillä on tällainen GSPn kaltainen kanava. Muuten ilman sitä ne voisivat kääntyä muiden kumppaneiden puoleen. Eli nämä ovat kaikki asioita, jotka on syytä pitää mielessä. Kuitenkin on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta ohjelmasta tulee mahdollisimman tehokas. Miten tässä voitaisiin toimia? Joitakin arvioita jo kuulimme. Varmasti on tärkeää, että meillä on seurantaohjelma, jossa eri todellisuudet otetaan huomioon, niin että voidaan yhdistää voimat, voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja myös välttää porsanreijat. Mutta tärkeää on, myös kun otetaan huomioon, että vuonna 2023 ohjelman lähdetään uudistamaan, niin pitäisi tarkistaa, että jo nyt ei voitaisi laatia sitovia maakohtaisia toimintasuunnitelmia siitä, mitä yksittäisiä toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa yksittäisissä maissa. Ja vielä lopuksi nämä maat ovat sellaisia, että niiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys eroaa toinen toisistaan, niin on aivan selvää, että mitään yhden ratkaisua kaikille toimijoille ei voida tarjota, vaan tarvitaan tehokkaita tapauskohtaisia mekanismeja, joiden kautta voidaan sitten pyrkiä toimimaan kiireellisesti kaikkein tehokkaimpien välineiden avulla. Tällaiset tiekartat voisivat olla nyt hyviä, ne voisivat olla velvoittavia ja pitää tehdä myös ero näiden eri toimijoiden kesken. Alden puhuu Nadja Hirsch. Thanks, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Alle varjoesittelijän Patricia Lalondin nimissä sinne joitain kommentteja. Patrici haluaisi kiittää komissiota siitä, että on esitetty kertomus yleistä tullietusjärjestelmästä kahtena viime vuotena – Kaiken kaikkiaan arvio on aika myönteinen. On hyvä nähdä, että tämä menettely parantaa näiden maiden taloutta ja myös ihmisoikeuksia kunnioitetaan paremmin ja sosiaaliset standardit paranevat näissä maissa. Mutta kuitenkin parantamisen varaankin on ja siinä mielessä Patricia haluaisi esittää komissiolle jotain kysymyksiä, jotta voidaan parantaa tulevaisuudessa GSP-menettelyä. Jos ajatellaan vienti, arviointia, voitaisiinko saada tarkemmat tiedot siitä, minkälaista viennistä on kyse ja kuka on taustalla, kuka saa tästä niiden etua ja miten GSP vaikuttaa näin edunsaajamaahan. Hän on tietoinen siitä, että tämä on aika iso työ, eikä komissiolla välttämättä ole tarpeeksi resursseja. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että olisi parempi raportoida yksityiskohtaisemmin, vaikka tähän eh, arviointiin menisi jonkun verran aikaa. Ja sitten tämä eh, ihmisoikeus- ja sosiaalistandardi ehdollisuus nyt kohdistetaan ponnisteluja GSP Plussaan. Olisiko mahdollista ottaa ehdollisuutta mukaan myös yleisen GSP- ja EBA-järjestelmiin? voitaisiin eh, sitten katsoa, kuinka paljon maat edistyvät ja kuinka valmiita hallitukset ovat lähtemään mukaan. Ja tämä yksi malli voisi olla kestävyyssopimus Bangladesia koskien. Ja sitten lopuksi voitaisiin jotenkin muodollisesti ottaa mukaan kansalaisyhteiskunta tähän arviointityöhön. Hän on ajatellut tällaista kolmikantaa vuoropuhelua, jos olisi mukana komissio, viranomaiset ja ILO. Kiitos. Thanks a lot for the GUE, Helmut Scholz. GUE nimissä puhuu Helmut Scholz, vaiko Anne-Marie Minör. Kumpi? Thank you. I'm speaking on behalf of... Kiitos. Puhun Lola Sanchezin nimissä nyt. Tietystikin meidän täytyy jatkuvasti parantaa GSP Plus-järjestelmää. Joka kerta kun keskustelemme GSP Plus-tilanteesta avunsaajien kanssa, kuulemme aina samoja asioita. Sitä, että monia asioita täytyisi vielä hoitaa paremmin. Tämä pätee myöskin meidän asetukseemme, meidän sääntelymme. Monia asioita pitäisi parantaa, jotta GSP Plus järjestelmä paranisi. Ensinnäkin tiedämme, että kun me tarkastelemme kumppanimaiden asemaa, on tärkeää, että ei oteta pelkästään yhtä ainoa tilannekuvaa, vaan jatkuvasti pyritään parantamaan kokonaisvaltaista tilannetta. 27 yleissopimusta, jota täytyy kunnioittaa. Voitaisiinko nämä julkistaa niin, että emme pelkästään me, mutta varsinkin paikalliset ihmiset ja ammattiyhdistysliikkeet esimerkiksi, heidän täytyy paremmin tietää, mistä sopimusta on kyse. Nykyinen GSP Plus-järjestelmä ei mahdollista sitä, että pystytään asettamaan tavoitteita ja sitten langettamaan seuraamuksia. Konkreettisiin toimiin ei voida ryhtyä muuten kuin keskeyttämällä järjestelyn soveltaminen. Voitaisiko osittaisia rangaistuksia pohtia esimerkiksi siten, että joidenkin tariffien kohdalla pelkästään GSP Plus-järjestelmän soveltaminen lopetettaisiin väliaikaisesti. Voisitko kertoa enemmän, mitä merkittäviä eroja on GSP Plus ja EBA-valvontamenetelmien välillä? Ja neljänneksi viimeiseksi ehdottaisin, että meidän pitäisi uudelleen pohtia sitä, kuinka arvioimme kumppanimaiden kelpoisuutta päästä mukaan. Luotammeko tässä BKT äh, määritelmiin, joita Maailmanpankki käyttää, vai pitäisikö meillä olla parempia keinoja tapoja arvioida maita, jotta voimme edistää niiden kehitystä ja kestävyyttä olipa sitten, kun tarkastelemaan arvi, arviointia ja tukikelpoisuutta, meidän täytyy kaikessa varmistaa, että suurin osa hakijamaiden väestöstä voi hyötyä. Sitten mikäli teille sopii, puhun itse muutaman sanan vielä hollannin kielellä. Meidän täytyy varmistaa, että GS Play Plus odotukset toteutuvat. Sri Lankassa esimerkiksi ihmisoikeudet eivät ole edistyneet. Ihmiset elävät köyhyydessä ja kurvuudessa. Heitä syrjitään ja ihmisiä kohdellaan eriarvoisesti. Mikäli emme pysty noita asioita korjaamaan, sitten tämä koko asia ei tarkoituksen mukainen. Heidi Hautala vihreän nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todella tärkeää ja oikean aikaan pidettävä keskustelu, koska GSP Plus ja EBA-menettelyt itse asiassa tässä integroivat hyvin tehokkaasti erilaisia EU-politiikan tähtäimessä olevia asioita. Voin yhtyä pysyvän esittäjän Ferneliin, että tämä on tärkeää liike-elämälle ja yrityksille tämä järjestely. Ja kuten saimme kuulla komissiolta, tässä on kyseessä valtavat tuontivolyymit näistä edunsaajamaista, mutta haluan kuitenkin sanoa, että meidän on mietittävä sitä, miten voidaan parantaa yrityksiä parantamaan heidän tai niiden arvoketjujen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta näiden kaupan mekanismien yhteydessä pitää aina miettiä sitä, miten me EUna voimme parantaa arvoketjujen kestävyyttä, sillä kuten on havaittu viime vuosina, EUn kuluttajat ovat yhä tietoisempia siitä, miten meidän kuluttamme tuotteet täällä Euroopassa valmistetaan. Ja tältä osin Euroopan parlamentti on oikealla raiteilla, kun monen otteeseen on pyydetty, että due diligence periaatetta olisi pakollisesti toteutettava näissä EUn ulkopuolissa yrityksissä. Ja tämä voisi olla hyvä tapa yhdessä näiden preferenssi mekanismien kanssa, mutta katsotaan vielä, onko komissio valmis tällaiseen pakolliseen due diligence-toimintaan. Ja GSP Plus voisi olla tärkeä väline teollisuudelle. Minä puhun omassa maassani muotiteollisuuden kanssa ja vaatiteollisuuden kanssa ja todellakin toivotaan, että EU käyttäisi omaa painoarvonsa kun halutaan parantaa työelämän oloja esimerkiksi Bangladeshin kaltaisissa maissa. Tietysti meillä on muitakin välineitä. Meillä on Bangladeshin kanssa kestävyyssopimus ja se on erinomainen väline, mutta meidän pitäisi yhdistää näitä, näitä tuljetusjärjestelmiä, vapaaehtoisia sopimuksia ja muita. Ja lopuksi haluaisin vielä mainita tämän eh, mekanismin, jonka myötä eh, toiminta alkaa. On totta, että Sri Lankassa esimerkiksi keskeytettiin väliaikaisesti GSP Plus, joka nyt on otettu taas käyttöön, koska nämä ehdot ovat paremmin täyttyneet, mutta pitäisi käydä keskustelu siitä, mikä tämä punainen viiva on, milloin se ylittyy. Ja minä haluaisin nyt esittää kysymyksen koskien Myönmaria. Juuri nyt puhutaan siitä, onko siellä tapahtunut kansanmurha ja onko se parhaillaan käynnissä meidän on nyt varmistettava, onko Myönmari ylittänyt tämän linjan ja meillä on Myönmarin suurlähetystön edustaja täällä paikalla ja meidän on tätä suoraa keskustelua käytävä, sillä joitain punaisia viivoja kyllä vedettävä. Edustaja Dartmouth, EFDD nimissä, olkaa hyvä. Uh, first of all, on a very serious note, I think it's very... Kiitoksia vakavasti otettavasti. Tällä viitattiin Sri Lankaan. Se, siihen liittyvä päätös oli harmillinen, joka komissio siis teki osittain siksi, että Saksan hallitus toimi tai ei ollut vielä valmis. Osittain tämä johtui myös brittihallituksesta. Päätös oli huono. Miksi ihmisten pitäisi kärsiä jotta voidaan tyydyttää poliittisia näkemyksiä, joita eurooppalaisilla poliitikoilla on. Tämä on todella harmillista, näin ei pitäisi käydä. Vielä yksi yksinkertainen kysymys. GSP, GSP Plus ja kaikki paitsi aseet, aloite, ovat erilaisia kauppasopimuksia. Ja yhdessä niihin liittyy noin 80 sopimusta. Ehkä komissio voi tämän vahvistaa. Yksi kysymys vain. Voidaanko vahvistaa se, että GSP, GSP Plus ja EBA, e mikä niistä ei sisällä ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen sisältävää lauseketta? Edustaja Fisas. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer una pregunta. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksiä, joka koskee Boliviaa, kun Andi maiden kanssa, Kolumbian Perun kanssa allekirjoitettiin sopimus. Ecuador ja Bolivia eivät tuollaista allekirjoittaneet ehkä myös poliittisista syistä, näin voisi sanoa tuolla hetkellä kun olen kovasti töitä tehnyt kollega Helmut Scholzin kanssa, niin sitten lopulta mm, Ecuador myös allekirjoitti tämän vapaakaupan. Ja minä haluaisin nyt tietää, onko Bolivia valmis, voiko se tulla mukaan andimaiden eh, joukkoon vai onko se jatkossakin GSP Plus menettelyssä mukana? Mitä mieltä tästä olette? Scholz. Helmut Scholz seuraavana. Danke, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komissiota ja ulkosuudenhallinnosta erittäin tietopitoisesta katsauksesta. Tässä väkisinkin ryhtyy pohtimaan sitä, miten poliittisesti johdonmukaisella tavalla nämä kaksi välinettä, GSP, GSP Plus ja EBA ja muut kaupan välineet toimivat keskenään, miten johdonmukaisia ne ovat keskenään. Miksi sanon tämän? Uskon, että niin kuin esittelijäkin totesi, aivan totta, että meidän täytyy tarkalleen katsoa, mikä tilanne on, kun on kyse lainsäädännöstä ja hallinnosta, mutta onko sitten täytäntöönpano asianmukaista ja toimiiko hallinto asianmukaisella tavalla. Ja kun tarkastaa ihmisten jokapäiväistä elämää, Euroopan unionin kauppapolitiikka, miten se vaikuttaa näihin ihmisiin, se pitäisi enemmän pohtia. Esimerkki, Afganistan ja kaikki paitsi aseet hanke. Meillä on Pakistanin kanssa EBA-kohtelu, mutta turvallisuuspolitiikankin puolella pyritään tukemaan Afganistania. Sitä pidetään nyt sitten turvallisena tulomaana, mutta ei mikäli te, tilanne, että ei tällaisena pitää, että ihmisiä voitaisiin sillä jättää takaisin. Maan taloudellinen elpyminen ja jälleen rakennus täytyy saada jotenkin mahdollistettua. Meidän täytyy toimia tässä erittäin johdonmukaisesti. Toinen ajatus. Emmekö voisi GSP, GSP Plus ja EBA ja muita kaupan välineitä yhdistää paremmin oikeudenmukaiseen kauppaan. Mikä on unionin sisällä me keskustelemme oikeudenmukaisesta kaupasta. Me täytyy katsoa, miten tavaroita tuotetaan, miten niitä, niiden kanssa käydään kauppaan avunantaja ja avunsaaja maiden välillä ja kuinka pistetään täytäntöön tiettyjä vertailukohtia. Eroste Lefle puhui muun muassa Filippiineistä ja siellä tilanne on todellakin dramaattinen. En ole nähnyt siellä mitään paranemista, vaan pikemminkin siellä taistellaan aseellisesti aseiden avulla huumekauppaa vastaan. Ja nykyinen presidentin harjoittama toiminta on tuomittavaa. Ja tässä suhteessa tämä kertomus oli hieman liian leppoisa. Ehkä entäs hieman pitäisi ottaa huomioon realiteetit. Edustaja Karin viimeisen. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää pysyvää esittelijää Christopher Fjellneriä. Hän on tavalliseen tapaan antanut hyvin kattavan ja syvälle luotavan katsauksen tähän tilanteeseen. Joskus vaikuttaa siltä, että kauppa-asioissa asiat voivat hankaloitua ja keskittyä ainoastaan tiettyihin seikkoihin hyvin kapeasti. Joskus tämä yleinen kuva unohtuu, eli kiitos tästä katsauksesta ja toivottavasti komission edustajat toimittavat Cecilia Malmströmille terveisemme. Me pidämme hänestä kovasti ja eh, on, häntä on todella ikävä. Ymmärrämme, että hän ei ole täällä paikalla tänään, mutta hän on kuitenkin meille hyvin tärkeä. Eli ihan lyhyesti, jos vielä voin jatkaa. Yksi asia, joista saimme kollegat vakuuttuneiksi GSP ja GSP Plus-menettelyjen osalta oli, että nämä voisivat olla eh, perusta sille, että voidaan parantaa standardeja kolmansa maissa on hyvin tärkeää kuulla, että tämä on tämä yleinen pohja ja näin meillä on vahva perusta, joilta käsin voimme näitä argumentteja sitten perustella. Jos ajatellaan kansalaisten suoraa edustusta, niin tämähän on ollut aina avainvaatimusta. Meidän kauppapolitiikassamme pitää pyrkiä standardeja parantamaan monella eri tavalla. Minä olin juuri palannut Bangladesista ja yksi suurimpia huolia, jotka siellä mainitaan jatkuvasti, erityisesti valmistajien ja tavarantoimittajien toimista puhutaan siitä, että on paljon paineita, hintapaineita. Eli mm, nämä ostopaineet niissä kate on hyvin vähäinen eikä pystytä toimituksia tekemään koska meillä on niin paljon lisävaatimuksia. Minä ymmärrän heidän argumenttinsa, kun he esittävät meille laskelmansa ja sanovat, että e, ostajat tulevat ja näyttävät näitä lukuja ja siellä on todella vähän liikkumavaraa voida Eh, ottaa käyttöön nämä vaatimukset, mitä meillä on, ja sitten tämä itse asiassa vaikuttaa eh, näihin standardeihin, niiden täytäntöönpanoon. Voimmeko mitenkään pystyä pystyä auttamaan näitä ostajia. Ehkä ostajat voisivat miettiä uudelleen prosessinsa ja miettiä, miten voitaisiin pitää mielessä nämä tavoitteet, jotka meidän mielessämme on. Ja sitten vielä loppukommentti liittyen Myanmariin. Minä ja varmasti moni kollegakin on samaa mieltä ja tietää tämän ja komission pitää tietää, että meillä on valtava määrä postia, mitä tulee kansalaisilta ja sanotaan, että meidän on käytävä kauppaa eettisellä tavalla ja, ja sitten on reagoitava oikein, mutta sitten meille sanotaan, jos tänään ei reagoida, niin milloin oikein reagoidaan? Kiitoksia. Nyt neljä vierastamme saavat puhua kukin kertaakseen viiden minuutin ajan asiasta omalta kannaltaan ja sitten pysyvä esittelijä David Martin, joka vastaa Aasian asioista, voi sitten tehdä johtopäätöksiä keskustelusta, erityisesti niin maiden osalta, joista on puhuttu Filippiiniltä, Kambodžasta, Myanmarista, on edustajat tällä paikalla. Nämä kaikki maat nauttivat GSP plus kohtelusta ja EBA kohtelusta, Everything About Arms aloitteesta Kustakin mainitti kriittisiä seikkoja. Filippiinien yhteydessä mainittiin taisteluhuumeita vastaan. Kambodjan yhteydessä puhuttiin maan kehityksestä ja Myanmarissa puolestaan on pakolaisongelma ja rohinga väestön kohtelu. Mainittiin Alin Diega Filippiineiltä saa ensimmäisenä viiden minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, herra Lange. Intavaliokunnan puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. EU on Filippiineille merkittävä kauppakumppani. Lähestulkoon 16 miljardia oli viime vuonna tämän kaupan arvo vienti Eurooppaan kasvoi vuonna 2017 noin 33 prosenttia ja oli arvoltaan 9,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Ja GSP on tuonut hyötyjä Filippiineille kolme vuotta. GSP Plus-kauppa oli lähes kahden miljardin arvoista vuonna 2017 ja GSP Plusan avulla olemme luottavaisia siinä, että Filippiineillä on jatkossakin voimakasta kasvua sisämarkkinoillamme. GSP liittyy myös muitakin kuin suuria toimijoita ja konglomeraatteja. Se on hyödyttänyt eniten juuri pk-yrityksiä, jotka ovat kaikista rekisteröidyistä yrityksistä Filippiineillä ainakin 98 prosenttia. Tämä on hyödyttänyt miljoonia filippiiniläisiä työntekijöitä. Näin on saatu elinkeino kautta, maailman lukuisille, kautta maan lukuisille yhteisöille. Lanao del Norten yhteisö Mindanaon saarella tuottaa kokosöljyä hydroponisella viljelyllä. Tätä tuotetta viedään kestävällä tavalla Ja alueella on pystytty myös estämään uskonnollista ääritoimintaa. Tämä meidän toimintamme on osoittanut jo vuosikymmenten ajan, kuinka tiivis kumppanuussuhde meillä on EUn kanssa. Ja kuten herra Leffler aikaisemmin sanoi, suhteessa nähtiin viime kuussa uusi virstanpylväs kun EU ja Filippiinit sopivat uudesta yhteistyösopimuksesta, jonka presidenttimme aikaisemmin ratifioi. Odotamme tiiviimpää yhteistyötä useilla aloilla, kaupassa, investoinneissa, kestävässä kehityksessä, terrorismin vastaisessa taistelussa, ihmisoikeuksissa ja EUn ja Filippiinien välisissä vapakauppasopimusneuvotteluissa toimintamme ei ole vain kahdenvälistä, vaan siinä on mukana muitakin ASEAN maita. Donald Tusk, neuvoston puheenjohtaja oli Manilassa viime marraskuussa. Ja ASEANin puheenjohtaja kutsui Tuskin Itä-Aasian huippukokoukseen. Tämä oli tässä huippukokouksessa korkein EUn tason edustus. Tämä on taho, joka käsittelee erilaisia haasteita tuolla alueella. Tunnustamme sen, että, haasteissamme on, että suhteessamme on haasteita, mutta me jatkamme asioiden käsittelyä tiivissä vuoropuhelussa. Edgar Jengara, senaattimme aikaisempi puhemies, oli Brysselissä viime toukokuussa ja ehkä muistatte, että viime syyskuussa ulkomaankauppaministerimme kävi täällä. Uusi EU-lähettiläs on myös nimitetty ja hän astuu virkaansa Brysselissä huhtikuussa. Hän on nykyinen Meksikon lähettiläämme. Hän on korkean tason diplomaatti ja odottaa tapaavansa pian Euroopan parlamentin jäseniä. GSP-raportti osoittaa, että Filippiinit on edistynyt monilla alueilla, kuten työlainsäädännön uudistamisessa. Muissa syissä olemme valmiita tarjoamaan lisäselvityksiä ja odotamme tulevaa GSP Plus harjoitusta ja toimia tämän vuoden alkupuolella. Euroopan parlamentti ei saa unohtaa sitä, että Filippiinit on yksi eloisin demokratia maailmassa. Meillä on kolmi haarainen vallanjako ja vallan seurantajärjestelmä. Ja haluamme toimia ihmisoikeuksia kunnioittaen oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti Olemme vapaa yhteiskunta ja lainsäädäntö tukee erilaisia perusvapauksia. Me todella sitoudumme oikeusvaltioperiaatteeseen, aivan kuten EU ja kaikki muutkin demokraattiset kansakunnat. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten Kambodjan lähettiläs saa puhua. Good morning. thanks you, Mr. Chair. Thank... Hyvää huomenta. Kiitos puheenjohtaja arvon suurlähettiläät, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin ilmaista, kuinka kiitollinen olen Euroopan unionille, joka antaa Kambodžan niin paljon apua mukaan luettuna monivuotinen indikatiivinen ohjelma, jolla tuetaan punakomeerien ennen halussaan pitämiä alueita. Kaikki paitsi aseet ja yleinen tulitusjärjestelmät myöskin esimerkkejä tuesta. Ja kun puhutaan epäohjelmasta, uskon, että toistaiseksi meillä ei ollut mitään kielteisiä seuraamuksia siitä, ei ainakaan vielä. Tällä hetkellä olemme saaneet pelkästään hyötyä, hyvin paljon hyötyä. vuotta 2016 kertomuksesta ilmenee, että vienti EU-hun on yli 3 miljardin Yhdysvaltain dollarin ja tuonti EU-sta Kambodžaan oli puolestaan vähemmän 5 miljoonaa vähemmän keskivertokasvu, viennin kasvu EUhun on ollut 11-12 prosentin luokkaa ja tuonti EUsta Kambodžaan kasvoi 23 prosenttia. Joten tästä ei ole hyötyä pelkästään hallitukseen, vaan erityisestikin köyhille työläisille – maassa valmistetaan tuotteita tuodaan EU-hun. Ja toistaiseksi meillä on yli tuhat tekstiilitehdasta, jotka työllistävät yli 700 000 työntekijää. 90 prosenttia työntekijöistä on naisia. Tästä kaikesta on hyötyä ei pelkästään heille, vaan koko maan taloudelle. BKT on kasvanut noin 7 prosentin luokkaa vuodessa. Tämä vähentää köyhyyttä. tuli etuisuuskohtelu, joka Kambodžalla on sallittu, hyödyttää työntekijöitä, erityisesti naisia heillä on mahdollisuus ruokkia perheensä. He ylläpitävät yli kolmea miljoonaa perheenjäsentä. Meillä on yhteinen komissio, joka tapaa kerran kahdessa vuodessa. Tällä kertaa kokoontuminen on määräjästä Brysselissä. 12. 10-14. maaliskuuta tuo kokous järjestetään Kambodjan EUn yhteinen kokous. Siellä pitää ratkaisemaan ongelmia, kuten maan kiistatta, maakiistat kolmessa provinsissa, Kokongissa, Pravierissä ja Odamenchissa on ollut näitä maananastusongelmia. Maa-asioista vastaava ministeri oli 19. tammikuuta 2018 vierailulla Bombenissa. Asiasta vastaava ministeri ilmoitti, että saada nähdä nämä valitukset, joita oli tehty maakiistojen yhteydessä, jotta voisi ratkaista ongelman. Ministeri toimii avoimesti suhteessa kansalaisjärjestöihin ja kansalaisyhteiskuntaministeriö tulee julkaisemaan raportin edistyksistä, jota on saatu aikaan ohjelman ratkaisemiseksi. Ja tuo raportti tulee olemaan julkinen. The political, uh, issues in Mitä poliittisiin puoleen tulee Kambodsjassa? Minulla on ikään kuin tällainen valkoinen kirja, jonka halusin teille toimittaa, puheenjohtaja. Kambodžassa on edessä erittäin tärkeätä vaalit, kriittiset vaalit 29. heinäkuuta. Tänä vuonna nuo vaalit järjestetään. Kambodža on edelleenkin sitoutunut moni oman perustuslakinsa mukaisesti tullaan järjestämään oikeudenmukaiset vapaata vaalit, joihin joka ikinen Kambodjan asukas saa osallistua. Kiitoksia. Sitten Myanmarin varalähetteessä, olkaa hyvä. Kiitos, hyvät edustajat, hyvää puheenjohtaja, hyvää huomenta. On suuri kunnia olla täällä edustamassa Myanmarin suurlähetystöä ja suurlähettilään puolesta täällä puhun. Kiitos siitä, että minut on tänne kutsuttu puhumaan. Tämä oli todella tärkeä asia suurlähettiläälle, joka joutui leikkaukseen kiireellisesti. Se meni hyvin, mutta hän on yhä hoidossa ja siksi olen häntä edustamassa täällä tänään. Aivan ensiksi haluaisin kiittää EUta siitä, että meillä on tämä EBA-menettely käytettävissämme. Se on hyvin tärkeä maan taloudellis-sosiaaliselle kehitykselle, erityisesti demokraattisen siirtymäkauden aikana. Viime vuosikymmeninä EUn ja Myönmar välinen kauppa on ollut paljon alhaisempaa eh, kuin muiden maiden kanssa, koska eh, etuudet ja GSP-kohtelu eh, evättiin, mutta kuitenkin 2011 ryhdyttiin uudistuksiin niin, että voidaan parantaa taloutta ja saada lisää investointeja. Nyt Myanmar on todella sitoutunut tähän parannustyöhön ja EU oli yksi ensimmäisiä tukijoita 2012 poistettiin tai keskeytettiin sanktioiden ne poistettiin 2014 kokonaan. Tämän jälkeen on, olemme olleet EPAssa mukana ja näin on e, kiintiö vapaa vientimahdollisuus EU-hun ja moni viejä on tästä hyötynyt, kun Kyseessä on seitsemänneksi suurin kauppakumppani Myönmarille, niin vienti on lisääntynyt. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeeksi 52 myönmarilaiselle. Ja hallitus on pyrkinyt sosiaalisiin ja taloudellisiin uudistuksiin ja säännösuudistuksiin maan kehityksen edistämiseksi. On parannettu infrastruktuuriinvestointeja ja maataloutta ja edistetty pk-yrityksiä yksityistä sektoria. Halutaan parantaa tuottavuutta ja lisätä investointeja. On maatalousteollisuutta ja on edistetty teollisuutta ja matkailua. Halutaan hyvä liike-elämän ympäristö. Tämä on hyvin tärkeää ja tästä Myönmarin parlamentissa 2016 päätettiin ja kyseisellä hetkellä hyväksyttiin investointilaki koskien ulkomaalaisia Kuten ehkä tiedätte, Myanmar on ollut huomion keskuudessa erityisesti, keskiössä erityisesti, eh, kun nyt valta on siirtynyt edestä hallinnolta uudelle siviilihallinnolle. Tämä uusi hallinto aloitti maaliskuussa 2016 ja prioriteettina on kansallinen sovinto ja rauha. Nämä ovat ennakkoehtoja taloudellisen, eh, ihmisten taloudellisen tarpeiden toteuttamiselle. Jos ei ole rauhaa ja sovintoa, niin ei pystytä etenemään näillä aloilla. Ja siksi voin nyt kertoa, että 13. helmikuuta kaksi etnistä ryhmää on allekirjoittanut tulitauko-sopimuksen ja näin näitä on kaiken kaikkiaan kymmenen näitä NC-allekirjoituksia. Tämä on yksi vaihe, jotta voidaan edetä pois näistä aseista yhteenotoista ja tässä yhteydessä yhteydessä haluaisin sanoa, että Myönmar kiittää tuesta rauhan prosessille. Ymmärrämme, että EUn kauppapolitiikka liittyy kyseisten maiden ihmisoikeustilanteeseen niin Myönmarin uusi hallitus on asettanut ihmisoikeudet keskiöön. Olemme allekirjoittaneet taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuden yleissopimuksen 2015. Kaksi vuotta myöhemmin Myönmar ratifioi eh, tämän etenemisen. Ja Tämä tarkoittaa sitä, että taloudelliset ja eh, sosiaaliset kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille syrjimättä miehille ja naisille myös. Ja 2013 alkaen Myönmär ja EU ovat käyneet korkean tason poliittista keskustelua ja myös vuosittaista ihmisoikeusvuoropuhelua. Ja tämä on eh, siksi, että EU pitää ihmisoikeuksia erityisen tärkeinä tällä siirtymäkaudella. Ja minä halusin kertoa teille, että ensi kuussa käydään uusi vaihe vuoropuhelua ja olen vakuuttunut siitä, että pystytään kattamaan moni ihmisoikeusasia myös esillä olen asian. Ja mitä tulee kansainvälisen yhteisön huoliin ymmärrämme tämän. Ja aika nyt vähän, mutta voisin sanoa, että me olemme valmistautuneet siihen, että siirtymään joutuneet ihmiset voisivat eh, palata ja on allekirjoitettu jo 2017 tätä koskeva eh, asiakirja ja haluaisin myös kertoa, että että eh, ulko- ja sisäisen ministerimme kävi keskustelua paluusta ja mietittiin sitä, mitä tehdään ihmisille, jotka ovat raja-alueella. Diplomaattiset edustajat ja UNHCR ja Maailmanpankki ovat antaneet apua, jotta voidaan parantaa paluuta ja tilannetta tuolla kentällä. Kiitos. Laura Batistin. Kiitos seurasti Laura Batistin. Hän on seurannut GSP Plus-järjestelmän toteuttamista Democracy Reporting International-järjestön piirissä. Olkaa hyvä. Kiitos. Edustan Democracy Reporting International, Saksasta järjestöä tässä on mukana DEFCON rahoittamia hankkeita. Tuemme GSP Plus maissa kansalaisjärjestöjä ja pyrimme siihen, että sopimuksia täytäntöön pannaan. Olen käynyt viime vuonna kaikissa GSP Plus maissa joissakin useampaan otteeseen ja haluaisin kiittää komissiota ja erityisesti DEFCOa ja kaupan pääosastoa siitä, että voin olla GSP-tarkkailumatkoilla ulkoisena tarkkailijan jäsenenä. En välttämättä nyt kerro tarkkaan kaikista maista, mutta kokemuksemme perusteella toisin esiin yhteisiä huolenaiheita, mutta myös toivoa, jota keräsimme näissä kokouksissa kansalaisjärjestöjen kanssa. Kolme pääasiaa, joista ensimmäinen on se, että kansalais, mikä on kansalaisjärjestöjen rooli valvontaprosessissa. Ainoastaan joissakin maissa – on rekisteröity rakenne ja jatkuva vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa. On mainittu omistajuuden parantamisen merkitys tässä kaikessa. Kansalaisjärjestöjen rooli valvontaprosessissa on kahdestakin syystä tärkeää. Nämä järjestöt voivat tarjota tietoa, joilla voidaan täyttää porsanreijät, joita raporteissa on. Erityisesti silloin, kun kerätään tietoa pääkaupunkien ulkopuolisista provinsseista. Tämä on joskus hyvin hankalaa. Ja voidaan myös päästä eroon liian legalistisesta lähestymistavasta, jota on usein kritisoitu. Ja toinen syy sille, miksi on erittäin tärkeää ottaa kansalaisjärjestöt mukaan valvontaprosessiin, on, että useimmissa GSP Plus – maissa kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia on rajoitettu. Yli sadassa maassa on otettu käyttöön sääntelyä, joka on rajoittanut kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia. Ja EU yhtenä kansainvälisenä toimijana suojelee ja edistää voimakkaimmin ihmisoikeusaktivistien tilannetta – ja toiminnassa pitäisi antaa erityissijaa kokoontumisen ja ilmaisun vapaudelle. Ne ovat niitä tapoja, joiden kautta kansalaisjärjestöt voivat toimia. Sitten toiseksi järjestelyn uskottavuus. Olemme yhtä mieltä siitä, että emme voi odottaa mitään ihmeitä. On kyseessä prosessi, jotta voidaan olla uskottavia – meidän on parannettava järjestelmää ainakin kahdelta osin. Nämä suositukset eivät tule vain näiden kumppanimaiden kansalaisjärjestöiltä, vaan myös EU-järjestöiltä. Ensinnäkin tarvitaan maakohtaisia tiekarttoja, joista jo aikaisemmin puhuttiin. Tarvitaan tietynlaisia benchmarkeja, jotka ovat sidoksissa aikaan. Näin voidaan parantaa edistyksen valvonta ja voidaan myös varmistaa se, että kaikki mukana olevat sidosryhmät pyrkivät samaan tavoitteeseen. Sitten tarvitaan avoimia mekanismeja, kun tutkitaan niitä edunsaajamaita, jotka eivät noudata sääntöjä. Tämä on keskeinen kysymys, josta on jo puhuttu, joten en käytä tähän juurikaan enempää aikaa. Kolmas suositus syntyy siitä, että GSP Plus uudella tavalla yhdistää ja tuo saman pöydän ääreen sellaisia tahoja, jotka eivät yleensä luota toisiinsa, kuten hallitukset, yritystoimijat, ihmisoikeusjärjestöt, kansalaisjärjestöt. Usein on hyvin hankala saattaa heidät yhteen keskustelemaan, mutta GSPn kautta tässä onnistutaan. Joten kannustamme EUta sitoutumaan ihmisoikeuksiin entistä tiivimmin niin, että kaikki olennaiset sidosryhmät otetaan mukaan, erityisesti niissä maissa, joissa vuoropuhelu hallituksen kanssa on hankalaa. On muitakin toimijoita kuin hallitus, joka voi edistää tärkeiden yleissopimusten täytäntöönpanoa. Eli kaiken kaikkiaan uskomme, että GSP Plus voi mahdollisesti olla erittäin tehokas väline – siinä, kun täytäntöönpannaan kansainvälisiä standardeja. Ja suosittelemme sitä, että kansalaisjärjestöt otetaan entistä tiiviimmin mukaan. Käytetään sekä myönteisiä että kielteisiä kannustimia ja otetaan kaikki merkittävät sidosryhmät mukaan toimintaan. Kiitoksia. Nyt on kuultu näiden maiden edustajia ja kansainvälisen järjestön edustaja, joka on tarkkaillut tätä asiaa. David, mitä johtopäätöksiä teet tästä kaikesta ja asiamaiden tilanteesta? Voin yhtyä komission näkemykseen siitä, että kaikki nämä maat, Filippiinit, Myanmar ja Kambodža, ovat taloudellisesti voineet hyötyä järjestelmästä. Ja tärkeimpää meidän kannaltamme on se, että näiden maiden köyhimmät ovat taloudellisesti voineet hyötyä yleisestä tuljetusjärjestelmästä. Mikäli me päätämme siksi, että maissa on tapahtunut selkeitä rikkomuksia, ryhtyä toimiin, niin täytyy katsoa, kuinka vastatoimet sitten aiheuttavat hallaa kaikkein köyhimmille. Filippiineillä tilanne on kaikkein kirjavin ehkä, jos te mainitsi asian työn, työläisten oikeudet ovat parantuneet GSP Plus-järjestelmän myötä. Ihmisten salakuljetusta on voitu vähentää ja sukupuolten eriarvoisuus on myöskin vähentynyt viime vuosina, mutta toisaalta kukaan ei voi jättää parlamentissa huomioimatta sitä, kuinka Filippiin on taisteltu huumausaineita vasta viime vuosina ja kuukausina – 4000 ihmistä on tapettu laittomasti maassa. Tämä on asia, jolle, jonka suhteen emme voi ummistaa silmiämme. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin sikäli, että vapaakauppakeskustelut maan kanssa on jäädytetty. Neuvottelut ei jatketa, niin kuin poliittinen tilanne on se, mikä se on. Mikäli me keskeyttäisimme GSP Plus-järjestelmän, kuka tästä häviäisi eniten? Filippiinien köyhimmät ihmiset ja haavoittuvaisimmat kärsivät eniten. Kolmas osa avunsaajista on kalastajia ja maatalouspuolen ihmisiä, jotka kaikkein köyhimpiä Filippiineillä ja ovat kaikkein todellakin köyhimpiä ihmisiä toisin kuin jossakin muissa maissa. Emme voi siis olla vaiti näiden laittomien tappojen suhteen. Kysymys kuuluu, kuinka tilanne voidaan ratkaista. Kenties se, että kansainvälinen tuomioistuin on päättänyt ryhtyä mahdollisesti toimeen maan suhteen. Kenties tämä tässä auttaa. Kambodsasta valitettavasti en voi olla samaa mieltä maan lähettilän kanssa. Olen sanonut jaiminkin, että vaalien koordinointiryhmä – kun sitä ehdotettiin, päätimme, että emme mene seuraamaan Kambodjan vaaleja, koska ei ole mitään mahdollisuutta, että maassa järjestettäisiin vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Katsomme, että korkeimman oikeuden päätökset lakkauttaa suurin oppositiopuolue osoittaa, että oppositio on käytännössä kuollut Kambodjassa. Ja tässä on jälleen kerran sama ongelma. EBA auttaa kaikkein köyhimpiä. Ja lähettäjä Salakan mainitsi, että varsinkin naiset ovat saaneet työtä – Muuten olisi ollut erittäin vaikea päästä töihin, mutta tuskin voimme olla vaiti myöskään Kambodjan tilanteesta. Sekä komissio että lähettilässä mainitsivat maananastuksen. Maaliskuussa keskustelu jatkuu, se on hyvä asia. Minulla on sellainen mielikuva, että vielä on jotakin kannustimia Everything by Arms-ohjelmassa, jotta voitaisiin puuttua maananastustilanteeseen maassa. Köyhimmät maassa ovat menettäneet maansa EBA-ohjelman kautta voidaan katsoa, voidaanko tähän vaikuttaa. Myanmar on vielä vaikeampi pähkinä purtavaksi. Ihmisoikeusvaliokunnan kokouksessa asiaa käsiteltiin. Se puhuttiin kaupallisista intresseistä ja selväksi tuli kenties enemmän kuin muiden maiden kohdalla, koska maa aloitti erittäin matalalta tasolta, koska se oli ollut erillään kansainvälisestä yhteisöstä miltei 50 vuoden ajan. Nyt eksponentiaalista kasvua on saatu aikaan GSP Plus-järjestelmän kautta. Tekstiiliteollisuus aiemmin ei toimittanut mitään tavaraa Eurooppaan. Nyt 40 prosenttia on vienti Eurooppaan ja prosenttiluku vain kasvaa. Lisäksi on muita kehitysohjelmia, mutta työolosuhteet näissä tehtaissa myöskin ovat parantuneet huomattavasti. Mielmarilaiset eivät pidä siitä, mitä nyt sanon. Tuimme siihen johtopäätöksen kahden hallituksen aikana maassa, silloin kun oli sotilashallitus ja nyt kun on siviilihallitus, niin katsomme, että siviilihallitus kyllä merkittävällä pyrkii parantamaan koko väestön ihmisoikeustilannetta ja pyrkii parantamaan työnormeja, mutta olemme kuulleet varsinkin kansalaisyhteiskunnan puolelta ja muidenkin suulla, että sotilashallitus toimi niin kuin halusi täysin ilman mitään mahdollisuutta, että sitä olisi voitu saada tilille tehostaan, varsinkin kun on kyse Rohingya-väestöstä. Ei kutsuta edes rohingaksi, rohingoiksi, vaan bengalilaisiksi tai muslimiksi. Ei edes kutsua nimellä rohinga. Eivät täysin, eivät yhtään pahoiteet sitä, mitä heille on tapahtunut. Ja mikäli kyse ei ole kansan murhasta, niin vähintäänkin etnisestä puhdistuksesta on kyse. Me eivät ole tähän reagoineet. Tuli sen johtopäätöksen, että meidän ei kannata uhrata, uhata mielmaria sillä, että EBA keskeytetään sen jälkeen GSP Plus, vaan pikemminkin pitäisi erittäin tiukasti ottaa kohdentut sanktiot sotilassa toimijoiden kohdalla käyttöön, matkustuskielto, kontaktikielto, joillakin kerralla hyvin paljon rahaa esimerkiksi Singaporessa. Heitä voitaisiin varojen jäädyttämisen uhata. GSP Plus-järjestelmän keskeyttäminen aiheuttaisi vakavia ongelmia maalle. Maa jälleen kerran sulkeutuisi muusta, muulta maailmalta ja köyhät kärsisivät. Mielestäni Yhden tämän tilanne ei ole hyvä tällä hetkellä, mutta en ole täysin vakuuttunut vielä siitä yhdenkään suhteen, että GSP Plus-järjestelmän keskeyttäminen auttaisi. So, um, now, think, of... Nyt saatiin melkoisen kokonaisvaltainen kuva tilanteesta sekä maiden suunnalta että myöskin kansainvälisen järjestön lausuman kautta. Kenties nyt voidaan vielä loppupuheenvuorot ottaa tähän, mutta vastakkaisessa järjestyksessä kuin aiemmin käänteisessä järjestyksessä. Voitte täydä tätä kuvaa vielä, olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitos oikein paljon näistä kommenteista, jotka on tämän keskustelun kuluessa kuultu. Voin palata muutamaan seikkaan, ei välttämättä pysty kaikkea kattamaan. Ensiksi pitää muistaa, että GSP Plus ja EBA ovat yksi osa välinekirjoa, joka EUlla on käytössään, kun tehdään yhteistyötä kumppanimaiden kanssa, näiden edunsaajamaajien kanssa. Tarkoitus on, että nämä olisivat lisänä muulle yhteistyölle, koska me uskomme vahvasti, että kaup kauppa ja kaupankäyntimahdollisuudet ovat paras tapa edistää kestävää ja ihmiset mukaan ottava kasvua niin, että saadaan työllistymismahdollisuuksia ja voidaan saada eh, työ, anteeksi, taloudelliset toimijat yhteistyöhön EUn taloudellisten toimijoiden kanssa, mutta tämä on lisänä muulle yhteistyölle, on perinteistä kehitysyhteistyötä ja tiettyyn asioihin keskittynyttä eh, poliittista vuoropuhelua ja kaikkea, eh, joka tähän liittyy myös herkkiin asioihin. Eli tämä on yksi osa. Ja jos ajatellaan sitten yksittäisiä räätälöityjä tiekarttoja, tämä asia on ollut esillä. Ja kun GSP Plusasta ja EBAsta puhutaan, niin tämä on juuri se, mistä on kyse. Ja meillä on nämä tuloskortit olemassa sitä varten, että voidaan määrittää se, mitä on tehty ja mitä on vielä tehty. Ja on näitä käyntejä ja sitten eh, päivitetään tilannetta ja sanotaan, että tässä on osa matkasta nyt jo edistytty ja mitä pitää tehdä seuraavaksi. Ei välttämättä eivät ne ole nimeltään tällaisia eh, etenemissuunnitelmia, mutta kuitenkin tähän pyrimme ja haluamme olla tekemisissä kaikkien tärkeän toimijoiden kanssa, hallituksen, julkisten viranomaisten, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan kaikkien eri muotojen kanssa. Jos ajatellaan kokemusta, mm, mitä on EUsta ja lähdetään liikkeelle tiedosta ja toiveista ja osaamista, mitä noissa maissa on. Kaikissa maissa ei suhtauduta kansalaisyhteiskuntaan samalla tavalla kuin meillä, ja tämä vaikeuttaa asioita. Tämä on harmillista. Mutta kun mahdollista, niin me pyrimme siihen, että käydään kaikki mukana vuoropuhelua, eli että mukana olemme me ja komissio ja hallinto mutta tämän lisäksi myös kansallisella tasolla kansalaisyhteiskunta ja hallitus, jos he eivät pysty keskustelemaan keskenään, niin sitten pitäisi olla kolmikantakeskustelut, jossa mekin olemme mukana. Tähän pyritään. Jos se ei täysin onnistu, niin etsimme muita tapoja saada heidät mukaan ja varmistamme sen, että jollain tavalla voidaan kuulla kansalaisyhteiskuntaa ja sen toiveita. Ja toinen ulottuvuus, joka on oleellinen ja jonka erityisesti edustaja Hautala otti esille, oli se, että pitää tehdä yhteistyötä eh, yritysten kanssa niin, että yritykset täällä Euroopassa sitoutuisivat laajemmin tähän toimintaan. Moni toimija, ei ainoastaan vaatetusalalla, joka on niin tärkeä jossain näistä maista, joista on puhuttu, ovat hyvinkin tietoisia omasta profiilistaan ja pyrkivät sitä suojaamaan ja omaa mainettaan myös. Eivät ne halua mitään riskiä ottaa. Ne ovat valmiita tulemaan mukaan ja asettamaan ehtoja itsekin, joskus jopa tiukempia ehtoja kuin ne, jotka me voimme asettaa kansainvälisten yleissopimusten pohjalta. Tällainen yksityisen sektorin eh, sitoutuminen on asia, mitä haluamme edistää ja me liike kanssa mietimme sitä, miten tätä voidaan vielä parantaa. Ei ole mitenkään sattumaa, että tästä syystä EU on melkein ainoa kehittyneiden maiden ryhmä, joka on aktiivisesti ja rakentavasti ollut mukana Geneven monimutkaisissa keskusteluissa liike-elämästä ja ihmisoikeuksista. Ecuador ja Etelä-Afrikka panivat tämän liikkeelle, tämän vuoropuhelun, ja ne ovat onnistuneet saamaan Yhdysvallat, Kiinan, Venäjän ja Intian omasta prosessistaan pois. Siellä varmasti jotain mietitään, mutta me olemme siinä yhä mukana, koska täällä käsitellään asioita, joita mekin haluamme käsitellä. Näin tehdessämme me pyrimme myös edistämään yhteenkuuluvuutta niiden eri elementtien välillä, joista voimme lähteä liikkeelle. Mietimme sitä, miten kaikki saadaan yhdistettyä, miten voimme käyttää yhteistyövälineemme ja ohjelmamme miten niitä voidaan käyttää niin, että voidaan auttaa niitä maita, jotka ovat valmiita etenemään eh, GSP Plus tai EBA-sitoumustensa täytäntöönpanossa. Miten voidaan varmistaa, että nämä ohjelmat vahvistavat toisiaan? Mm, erityisen tärkeä tämä on oikeusvaltio ja hyvä hallinnon alalla ja perusoikeusten alalla, kaikkien perusoikeuksien siis, sekä eh, kansalaisoikeuksien että poliittisten ja taloudellisten oikeuksien alalla. Ja kun mennään sitten näihin erityistapauksiin, jotka täällä on mainittu, voisin yhtyä edustaja Martiniin siinä mielessä, että me emme kyllä eh, pysty tässä ymmärtämään sitä selvyyttä, mitä on annettu Kampotsan vaalien valmistelusta, jos oppositiopuolueet on eh, kielletty, niin vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit on vaikea järjestää, jos ilmaisun vapaudelle asetetaan suuria esteitä, niin tämä ei tiedä hyvää, eh, jos halutaan käydä vilkasta julkista keskustelua. Ja kuten herra Martin sanoi, tämä vaikuttaa siihen, kuinka kiinnostuneita olemme eh, tarkkailemaan vaaleja tai emme, jos meistä tuntuu, että ne eivät ihmisten mielipiteitä huomioi. Ja jos tilanne jatkuu tällä tavalla, niin se vaikuttaa myös siihen, miten me jatkamme tai rajoitamme sitoumustamme taloudellisessa mielessä tai muuhun yhteistyöhön. Filippiinit on hankalampi, monimutkaisempi eh, tapaus. Olemme antaneet tunnustusta edistykselle myös kahdenvälisissä puitteissa, joita olemme kehittäneet ja jotka haluamme täysin toimimaan ja haluamme käydä kriittistäkin, mutta rakentavaa vuoropuhelua näissä puitteissa on asioita, joista olemme todella huolestuneita. Kaikki nämä tiedämme. Kyseessä ovat tietyt seikat, jotka ovat todella tärkeitä ja vakavia, mutta tämän takia ei saa unohtaa kuitenkaan sitä, että muilla aloilla on edistytty ja siksi me uskomme, että meillä on yhä hyvä pohja tulevalle yhteistyölle. Ja Myanmarin osalta meillä parlamentti on ilmaissut valtavan huolensa myös neuvosto koskien rohinga vähemmistön tilannetta ja kärsimyksiä. Rohinka vähemmistö, joka on ajettu kodeistaan. Tämä on johtanut neuvoston päättämiin toimiin jotka kohdistuvat niihin yksilöihin, joita pidetään näistä toimista vastuussa olevina, mutta koska maassa tilanne on näin kahtia jakautunut, meistä tuntuu, että on parempi, että toistaiseksi jatkettaisiin laajempaa yhteistyötä taloudellisella alalla, jotta voidaan varmistaa, että yhteistyöstä ja kehityksestä saatava hyöty voi tulla mahdollisimman suurelle väestön osalle. Ja tämä sitten voi auttaa suuremman vakauden aikaansaamista ja että hallitu hallitus ja toinen hallitus eh, voisivat paremmin luottaa toisiinsa ja näin pystyttäisiin eh, etsimään sovintoa eri etnisten vähemmistöjen välillä ja enemmistön välillä, jota viranomaiset edustavat. Minusta tämä oli kannustava keskustelu. Kiitos näistä kommenteista. Me kiitämme kriittistä kommenteista, jotka auttavat parantamaan tätä menettelyä, mutta olemme sitä mieltä, että GSP Plus ja EBA antavat meille oikein hyviä välineitä, jotka tulevat sen lisäksi, mitä yleensä tehdään maiden kanssa, kun pyrimme niitä kannustamaan kehityksen seuraaville tasoille. Uh, Kiitos. Niin, Kristian ehti jo lähteä, mutta varmasti hänkin oli tyytyväinen tähän hyvän keskusteluun, jossa saimme monelta kannalta asiaa ja varmasti pohdimme tätä jatkossa. Aivan muutama minuutti. Niin käsittelen jotakin kysymyksiä, jotka estettiin komissiolle. Fjellner. On totta, että nämä ovat sopimuksina kauppa, politiikkamme kruunun jalokiviä. Teidän näkökulmanne oli mielenkiintoinen, mutta meidän tietomme perusteella alkuperäsäännöt eivät aiheuta ongelmia. Ne ovat oikeastaan aika yksinkertaisia, niitä on uudistettu. Ja kun katsotaan sitä, miten käyttöaste vaihtelee, Usein se riippuu siitä, että tietoa ei ole tarpeeksi näissä maissa tai omissa yrityksissämme EU:ssa voi olla kieliongelmia tai hallintokapasiteetti yleensä on puutteellista. Tässä jäsenvaltiot voivat toimia niin, että ne välittävät tietoa eri järjestelmien potentiaalista. On totta, että standardijärjestelmien käyttöaste on varsin matala mutta jos katsotaan GSP-standardien käyttäjien koostumusta, 23 maata hyötyy näistä standardeista, mutta jos katsotaan, minkälainen ryhmä on, Intia, Indonesia ja Vietnam ovat kolme suurinta ja vain 10 prosenttia jää sitten lopuille. Vietnam ja Indonesia tässä on sitouduttu jo aika pitkälti vapakauppasopimuksiin, joten vaihtelua ryhmässä on paljon ja näitä eri edunsaajaryhmiä on hankala vertailla. Sitten siirtyminen näistä järjestelmistä vapaakauppasopimuksiin on katsottava, ovatko maat kyllin kypsiä, pystyvätkö ne irrottautumaan GSPstä koska vapaakauppasopimus EUn kanssa on tietenkin aivan eri asia. Tässä puhutaan muistakin kuin hyödykkeistä. GSP-järjestelmät kattavat vain hyödykkeet, tavarat. Eli mitään ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen viittaavaakaan näissä ei ole. Dartmouth kysyi tästä vaan vapaakauppasopimuksessa on paljon kaikkea muutakin. Siirtymävaihe sellaisille maille, jotka siirtyvät GSPstä vapaakauppasopimuksiin, on mahdollinen. Bolivia on tärkeä ja tällä hetkellä Bolivian tulisi mielestämme itse päättää, hyötyisikö se enemmän vapaakauppasopimuksesta – Tätä me mielellämme tarkastelemme, mutta päätös on heidän. GSP-järjestelmät ovat autonomisia ja tässäkin vapaakauppasopimukset jälleen vaativat paljon enemmän kapasiteettia kumppanimailtamme. Myös edustaja Moska on poistunut, mutta hän kysyi, onko syy sille, miksi alentaisimme standardejamme EU-ssa ja päästämme tänne tiettyjä tuotteita? Vastaus on ei. Ei EU voi pakottaa koko maata, koko maailmaa soveltamaan meidän standardejamme, vaan meillä on omat standardimme. Ei tässä ole sillä tavalla mitään lähdetty alentamaan. Kun katsomme sitten vuotta 2023, silloin on ehdotettava mahdollista uutta järjestelmää ja prosessi on jo käynnissä. Komissio tutkii asiaa, on tulossa tiedonanto ja ehkäpä vuonna 2019 sitten laitetaan tiiviimmin pohtia tulevaisuutta. Sitten nämä tiekartat, niihin viitattiin lukuisissa kysymyksissä. Jos katsotte näitä tuloskortteja, joita olemme laatineet GSP Plus-maille, tällaisia tiekarttoja jo on nykyjärjestelmissä ja ne menevätkin varsin pitkälle. Kun katsotaan tuloskortteja ja maakohtaisia raportteja kymmenestä GSP-maasta, tässä mennään todella pitkälle. Ja ohjelma on selkeä sen osalta, mitä pitäisi tehdä. Prioriteetteja on Kaikkia ei voida hoitaa samalla kertaa, joten tässä on kovastikin tietoa niistä vaatimuksista, joita olemme esittäneet maille. Näitä tuloskortteja ei voi julkaista, raportit kyllä, mutta emme halua näitä kortteja julkisuuteen, koska tässä on kyse luottamuksesta kyseisen maan kanssa ja voidaan toimia tehokkaammin, jos näitä korkea, kortteja ei tuoda julki. Sitten se, mitä minä kysyi. Kohdennetuista sanktioista. Niitä voitaisiin käyttää. Näin ei vielä ole tehty, mutta ehkäpä tässä pitäisi katsoa tiettyjä lupia. Tätä on tarkasteltava. Sitten tämä laukaismekanismi, tämä tuotiin usein esille. Ja jotta voidaan katsoa pääsyä järjestelmiin, tässä on katsottava sekä ILO että YK. On raportteja. EU ei voi tässä toimia täysin yksin, mutta keskustelu on osoittanut, kuinka hankala tämä todellisuudessa on. Tarvitaan kuitenkin kansainvälisten järjestöjen riippumattomia raportteja ja näistä sitten jatkamme. Nyt varmaankin vastasin suurimpaan osaan kysymyksistä. Ehkä vielä viimeinen kysymys. Miksi emme keskity ehdollisuuteen GSPssä? GSP Plusassa tehdään paljon, EBAssa samoin, mutta entäpä sitten GSP? Tästä en puhunut paljoakaan, eikä asiakirjassakaan tätä kovinkaan paljon tuoda esille, vaikka näidenkin maiden pitää noudattaa yleissopimus 12. Intia, Indonesia ja Vietnam ovat tässäkin kolme suurta ja vaikutus tältä osin on aika rajallinen. On päätetty keskittyä voimakkaammin kahteen muuhun kategoriaan. Kiitos paljon Joost. Kristoff, haluaisitko sinä sanoa jotakin näin keskustelun päätteeksi? I'd like to... I'd like to... Haluaisin... Olisi mielelläni kuullut jotakin näitä päätöksiä olisin ehkä sanonut saman mitä David Maatinkin, koska aika hyvin osui naulan kantaan. Me täytyy tarkastaa GSP-järjestelmiä muiden välineiden rinnalla, joita meillä on käytössämme. on myös moniakin syitä sille, että ollaan huolissamme. Niin Huolenaita mainittiin ne kyseisten maiden osalta, jotka ovat täällä edustettuina, mutta Kuitenkin että GSP-järjestelmä on jonkinlainen ihmelääke, joka ratkaisee kaikki ongelmat kaikkialla, niin sitten meillä on silmälaput silmillämme. Mikä tarkastellaan osittaisia sanktioita? Sitä, että osa suositumuskohdasta järjestettäisiin. Tämä yksi vaihtoehto, mä täytyy pohtia tarkalleen, kun tähän mennään. Mutta täytyy katsoa kaikkia työkalupakin välineitä ja katsoa, ovatko toimet sellaisia, että ne rankaisevat ihmisiä enemmän kuin itse maata, koska sitten köyhyydestä tulee vielä köyhempiä ja sortumista vielä sortumpia. Tämä päättyy keskustelukohdasta 18. Kiitoksia Kristen Justille ja vieraille. Tämä oli erittäin mielenkiintoista keskustelua. Ja pidetään vielä yhteyttä asian tiimoilta. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään. Kymmenen minuuttia aikaa Kolumbia ja Perua varten. Ensimmäinen pohdinta ja keskustelu ad matkan tiimolta viime viikolla. Olin tuon valtuuskunnan puheenjohtaja, joka vieraili maissa. Tapasimme sekä presidentti Santosin, Nobel-palkinnon saajan, ja presidentti Kuchinskin, Perun presidentin ulkoasiaministerit, kauppaministerit, työministerit ja muita viranomaisia tavattiin myöskin saman kansalaisyhdistyskunnan edustaja, liikennelämän edustaja ja niin poispäin. Joten meillä oli erittäin kattava vierailu. Kauppasopimuksen solmisesta tuli kulunnuksi viisi vuotta, se solmittiin 2012 ja päätösauselmamme hyväksyttiin kesäkuussa 2012 etenemissuunnitelmasta, jolla pyrittiin pyrittiin parantamaan suhdettamme tämän taustan matkalle. Vaikuttaa sel- selvältä, että kumpikin osapuoli tai kumpikin maa on voinut hyötyä kauppasuhteesta. Perun on ylijäämäinen. EUn suhteen tämä on ainutlaatuista. Tietystikin on vielä jotakin keskusteluita terveys- ja kasvinsuojeluasioista ja muistakin muistakin alueista keskusteltiin, mutta lähinnä puhuttiin taloussuhteista. Toiseksi, mitä tulee etenemissuunnitelmaan, niin tietystikin voidaan keskustella siitä, onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Minun mielestäni se on puoliksi täynnä. Ne ovat liikkumassa kohti oikeaa suuntaan. Tietenkin työ, tarkastuksia, työsuojelutarkastuksia voitaisiin parantaa ja olisi tarpeen solmia myöskin virallisia sopimuksia, työsopimuksia. Valvontaprosessia jatketaan työnormin osalta. Liike-elämän, kansallisyhteiskunnan ja kansallisjärjestöjen mukana olo asioissa ei ole niin pitkälle kehittynyt perussa sekä tämän perinteisiä välineitä hyväksi. Gave the hint that uh, there should be... Saimme jotakin pieniä viitteitä siitä, että kotimainen riippumaton neuvoantava ryhmä kenties perustettaisiin sinne niin kuin Kolumbiassakin tehtiin. näin lyhyesti kirjallinen raportti valtuuskuntamatkasta tulee vielä pian. Sitten voidaan palata tähän asiaan, mutta Kaikesta olematta mikäli valtuuskunnan jäsenet ei pysyvä esitteli herra Fiisa haluaa puhua, niin sana on vapaa. Onko kenenkään haluaa puhua? Edustaja Fiisas. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin pahoitella sitä, että selkäleikkauksen takia en päässyt mukaan tälle mielenkiintoiselle vierailulle vaikka olen näitä asioita käsittelevä esittelijä ja toivottavasti voimme kokoontua ja kuulla, mitä kaikkea siellä virailla tapahtui ja näin voidaan laatia tämä loppu kertomus. Ja olen todella siis pahoillani siitä, että en päässyt sinne paikalle, vaikka niin kovasti olisin halunnut. Indeed, uh, I uh, also... Toden totta. Minunkin mielestäni suuri sääli, että ette päässyt mukaan. Se oli erittäin hyvä matka. Edustaja Seinfeld. Niewątpliwie, tak jak pan... Niin. Aivan kuten puheenjohtaja sanoi, ehdimme käsitellä tätä matkaa vielä tarkemmin, kun saamme kirjallisen raporttimme. Jos katsotaan vierailumme aikataulua, se oli äärimmäisen täysi. Saimme kosolti tietoa eri keskusteluista eri ryhmien kanssa. Ei pelkästään poliittisten tai viranomaisedustajien kanssa, vaan myös kansalaisyhteiskunnan eräisten järjestöjen kanssa. Nämä olivat arvokkaita tapaamisia. Tapasimme myös elinkeinoelämän edustajia ja aloitan omat pohdintani parin päivän takaa, kun tapasin bogotalaisen liikemiehen. Hän kertoo aivan samaa viestiä kuin mitä kuulimme lukuisissa kokouksissa ja tapaamisissa. Eli että korruptio on näissä kummassakin maassa, Perussa ja Kolumbiassa, byrokratian lisäksi valtava ongelma. Hän kertoi, että hänen yrityksensä halusi investoida tehtaan rakentamiseen Kolumbiassa, mutta he luovuttivat tässä. Ja samoin kuin lukuisat eurooppalaiset yritykset luopuivat investoinneistaan ja maassa jo olevat tahotkin ovat vetäytymässä usein hankkeista. Tämä on syytä muistaa. Ja tämän myös huomasimme, kun näimme, että toisaalta yh- kansalaisyhteiskunnan antamat tiedot olivat hieman erilaisia kuin viranomaisilta saadut tiedot. Joten nämä tapaamiset antavat meille toivoa siitä, että meillä on tulevaisuus näiden maiden kanssa, mutta työtä tarvitaan. Thanks lot, so we have... Kiitoksia paljon. Meillä on nyt kolme minuuttia aikaa ja kolme puheenvuoroa. Yksi minuutti kullekin. David Campbell Banneman. Mr. Chairman, very briefly then. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti sitten minä sanoisin, että tämä oli todella korkea luokkainen vierailu. Me tapasimme molemmat presidentit, pystymme kiittämään presidentti Santosia tästä hänen roolistaan rauhanprosessissa ja tapasimme myös kauppaministerit ja muut ja kiitos tästä. Ja yksi asia, mihin puututtiin, oli se, että 2013 vuodesta on kauppa laskenut sen takia, että maataloushinnat ovat laskeneet, mutta kuitenkin sitten on täytäntöönpano ja muita ongelmia ollut. Mutta yksi seikka vielä, jos ajatellaan näitä asiakokonaisuuksia. Minä olen nyt aika monella matkalla. Ehkä voisimme aina näihin kokonaisuuksiin eh, suhtautua samalla tavalla, aina kun tapaamme presidentti tosi jos saisimme briefauksen, jossa olisi tarpeeksi tietoa maasta ja mitä siellä tapahtuu. Kaikenlaista hyvää tulee meidän tietoomme, mutta voitaisiinko joku sellainen standardi briefaus, joka sitten helpottaisi kysymysten esittämisen ja näin myös voitaisiin siellä laadukkaasti toimia. Minulla on jotain ajatuksia, jotka voin esittää. Kiitos sitten Karoliin. Danke, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen. Keskusteltiinko vieraan yhteydessä tietystä aiheesta etukäteen? Itävaltainen järjestö oli toimittanut asiakirjoja, jotka liittyvät siihen, että oli syytä epätä perussa Kolumbiassa ja Ecuadorissa oli toimittu sellaisella tavalla, että AY-liikkeen edustajia oli kirjoitettu, he olivat uhattuina ja työntekijöiden terveys oli vaarassa. Ja halusin esittää kysymykseen, otittainko tämä asia esiin, onko mitään tarkempaa tietoa asiasta, ja toivon mukaan voitaisiin sitten suurin kysymys komissiolle, kuinka komissio on reagoinut tällaisiin rikkomuksiin. Inta-mietintö annettiin muiden kauppasopimusten panosta ja siinä yhteydessä puhuttiin siitä, miten konkreettisesti informaatiota voitaisiin saada. Toden totta, tästä on puhuttu kiireisen raportin yhteydessä tähän vielä palataan, sitten voidaan pohtia, kuinka jatketaan siitä. Täytäntöönpanokertomus tullaan saamaan ja edustaja Fiisas on sen esittelijä, mietinnön esittelijä. Ja sitten myöskin valtuuskuntamatkan tulokset voidaan ottaa huomioon tuossa yhteydessä. Helmut Scholz, yksi minuutti. Uh, Kiitos. Haluan kiittää erityisesti kahta sihteeristön jäsentä, joilta saimme tukea tätä matkaa varten. Muuten tämä ei olisi onnistunut. Ja toiseksi monissa kysymyksissä niin keskityin sopimuksen kestävän kehityksen lukuun, siihen mikä tilanne on. Ja on valtava kuilu sen välillä, mistä on sovittu ja mikä tosi todellisuus nyt on. Ja valiokunnan pitäisi panna merkille ulkosuhdehallinnon viimeisin päätös sopimuksista. Tämä antaa suuntaa siitä, mihin olemme menossa. Ja on on hyvä, että nyt kun sopimusten solmimisesta on kulunut viisi vuotta, meillä on varsin kattava kuva yhteistyötä näiden maiden kanssa. Äh, Kyse erittäin korkea-arvoisesta matkasta. Tapasimme kaksi presidenttiä, paljon ministeriöitä ja niin poispäin. Ja kaikki sujui erittäin hyvin. Olen todella ylpeä sihteeristöstäni yleisestikin ottaen, mutta aivan erityiskiitokset kummallekin sihteeristön edustajalle, jotka hoitivat tämän valtuusmat, valtuuskuntamatkan niin loistavalla tavalla. Kiitoksia paljon. Tavataan kello 14.30.